kehitysrahasto, sisältökysymykset, valvonta, on kun on kyse Euroopan investointipankirahoitustoimista, kustannushyöty, jotta saadaan uuden talousarvio varoista. Kaikki EUn toimielimet ovat meidän vastuualueellemme ja myöskin petosten vastainen taistelu. Meillä on hyvin laaja toiminta-ala, toimintakenttä. Hienoa, että meillä on hyvä työolos, työsuhde teihin kaikissa näissä aiheissa, jotka mainitsin. Näissä kaikissa aiheissa täytyy päästä eteenpäin ja näin toivomme ja uskomme. Ja nyt olemme valmistautuneet tähän keskusteluun. Kiitämme teitä lämpimästi. Talousarvojen valvontavaliokunta oli sitten 25 kirjasta kysymystä ennalta. Kiitämme saamistamme vastauksista ja kollegat ihan varmasti vielä palavat joihinkin kysymyksiin vielä uudestaan. Ja nyt annan puheenvuoron taas puheenjohtaja Ahtyille. Kiitos ja minä annan puheenvuoron Pavel Svobodalle, oikeus- ja valiokunnan puheenjohtajalle. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, oikeusvaliokunnan puolesta sanon, että meillä on ilo toivottaa komission sen Ottinger tänne tervetulleeksi. Ottinger, tiedät, että uusi portfolio kattaa myös henkilöstöresurssit, erityisesti henkilöstön koordinointi ja komission hallintopolitiikka, korkeat rekrytoinnin taso ja työntekijöiden osaamisen taso ja turvallinen työympäristö ovat tehtävienne. Kuten tiedätte, oikeusvaliokunta on vastuussa muun muassa siitä, että Euroopan hallinto on avointa ja riippumatonta ja että artikla 198.336, johon sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta viitataan, viitta, jotka viittaavat henkilöstösääntöihin. Heidän pohjalta me haluamme käydä keskusteluita ja uskon, että keskustelusta tulee hyvin hedelmälliset. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Oettinger. 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Monsieur le Président Artui. Kiitos puheenjohtaja Artui, puheenjohtaja Gressle, arvon puheenjohtaja Svoboda, arvon parlamentin jäsenet, erittäin hyvää uutta vuotta teille, omaisillenne ja työntekijöillenne ensinnäkin. Ja kaikki on minusta vuonna 2017, kun kaksi vuotta sitten olin parlamentin kuultavana kun minusta tuli likallisesta taloudesta vastaava komissaari. Me keskustelimme jo kuulemisessa asioista. Ja tuossa yhteydessä minulle selkeä suuntaan voin tänään sanoa, että monet suunnitelman osista, kuten esimerkiksi digitaalipolitiikan eurooppalaistaminen ja Euroopan politiikan digitalisoiminen ja digitaalisen yhteiskunnan eteenpäin vieminen, ovat toteutuneet pikkuhiljaa parlamentti ja Neuvosto ovat valmiita tekemään yhteistyötä tämänkin vuoden aikana, jotta näitä asioita saadaan vielä eteenpäin. Keskustelu tullaan vielä käymään. Tänään puhumme talousarviosta ja henkilöstökysymyksistä. Kiitän etukäteen tästä keskustelusta ja otan teidän odotuksenne tämän suhteen erittäin vakavasti. Haluaisin sanoa, että sekä ammatiltani, ammattilemässäni että politiikassa olen ainut kiinnostunut budjettikysymyksistä ja henkilöstökysymyksistä. Olen lakimies ammatiltani ja myöskin toiminut talousarviokysymysten tarkastuspuolella töissä. Ja Baden-Württembergin osavaltiossa viiden vuoden ajan olin osavaltion puheenjohtaja, pääministeri, ja budjetti oli noin 40 miljardia euroa tuolloin. Meillä oli hyvin paljon virkamiehiä, poliisia, muita virkamiehiä, yli 230 000 työntekijää oli minun vastuullani osa, osittain minun vastuullani viimeiset seitsemän vuotta puolestaan. Olen hoitanut asioita liittyvät esimerkiksi digitaali-infrastruktuureihin, verkkojen Eurooppaan, infrastruktuurihankkeisiin ja sähkö- ja kaasuverkostoihin ja myöskin pk-yrityksiä koskevasta politiikasta olen vastannut. Ja olen pystynyt myötä vaikuttamaan täydellä tavalla siihen, mitä aiempi budjettikomissaari, kollegani, ystäväni herra Lewandowski ja edeltäjäni varapuheenjohtaja Gergeva saivat aikaan. Joten minulla on tiettyä kokemusta jo taustallani. Mutta tiedän kyllä hyvin, että kaikki, kaikissa kolmessa valikossa istu ammattilaisia, joten siksi minä olen teidän armoillanne täällä tänään ja minun mielenkiintoni ja avoin, intensiivinen, avoin niin Olen valmis avoimia vuoropuhelun teidän kanssanne seuraavien vuosien ajan, kun nykyisen Euroopan unionin talousarviosta ja mielekkäästä henkilöstöpolitiikasta olen valmis viemään näitä asioita eteenpäin. Budjettioikeus on kuninkaallinen oikeus. Kyse on aina Ranskasta ja Saksasta, Ranskasta ja Englannista aina nuorempiin demokratian saakka ja kunnianhimosta ja sen toteuttamisesta ja rahoittamisesta ja parlamentti on tasavertainen toimija tässä neuvoston kanssa, kun on kyse budjettilainsäädännön antamisesta ja talousarvion valvonnasta. Tämä täytyy ottaa parlamentin toimessa kaiken keskiön ja myöskin kun on kyse alueellisesta ja paikallisesta ja kansallisesta hallinnosta. Euroopan politiikalla täytyy olla siellä vahva asemansa. Ja sitten henkilöstöpuolesta. puolesta me tarvitsemme työntekijöitä, jotka ovat huippuluokkaa. Me täytyy tehdä kaikkemme, jotta heidän motivaationsa ja pätevyytensä ja kokemuksensa ja koulutuksensa on riittävää, riittävällä tasolla. Me tarvitsemme parhaimmat ja viisaimmat aivat meidän instituutiomme palvelukseen, olipa sitten parlamentista, neuvostosta tai muista toimielimistä ja etenkin komissiosta. Siihen tarvitaan parhaat voimat. Uskon, että meillä on hyviä virkamiehiä ja naisia. Parhaat toimijat kaikista jäsenvaltioista täytyy voida meidän, saada meidän palveluksemme, mutta meidän täytyy jatkuvasti pitää huolta muutenkin työmarkkinoista ja tarkastella tarjontaa niin, että olemme houkutteleva työntekijä suhteessa yksityiseen sektoriin, jotta voimme saada pätevää henkilöstöä miehiä ja naisia palveluksemme tulevaisuudessakin. Me tarvitsemme edelleenkin aktiivista henkilöstöpolitiikkaa. Me täytyy tehdä kaikkemme, että meidän työntekijämme ovat mobiileja ja että voivat saada jatkokoulutusta, pätevöityä edelleen. 40 prosenttia hallintoviroista tai johtavista viroista komissiossa ja muissa toimissa vuoteen 2019 mennessä täytyy saada riittävälle tasolle. Ja mikäli tarkastellaan asiaa, esimerkiksi energiapääosastoa ja digitaalista alaa koskevaa pääosastoa ja kaikkia vaatimuksia ja henkilöstön vahvistamisen pyrkimyksiä ja naisten asemaa johtavissa asemissa. Meidän täytyy tehdä siellä paljon enemmän työtä vielä työtä. Tulevina viikkoina tullaan antamaan tiedon, joka liittyy moninaisuuteen ja kaikki mukaan ottavaan politiikkaan, tasavertaiseen politiikkaan. Kyse on työntekijöiden tasoisista mahdollisuuksista, työpaikalle ja syrjimättömyydestä. Siihen me pyrimme. Minä sitoudun kumpaankin. Ja mitä tulee henkilöstön edustajiin ja myöskin LGBTI-ihmisiin ja muihin ja argumentteihin, joita on esitetty, niin heillä on tärkeä sanansa sanottavanaan, kun on kyse tasavertakohtelusta ja syrjimättömyydestä. Olen valmis kuuntelemaan hänen huoliaan. Meidän henkilöstö menomme ovat alle 6 prosenttia kokonaistalousarviosta. Henkilöstöhallinto vie näin pienen osan budjetista, mutta juuri henkilöstöpuolella tehokkuutta voidaan silti parantaa ja kustannuksista voidaan säästää niin, että sama työpanos säilyy. Komissio tulee jatkamaan jo aloitettua politiikkaa, jolla pyritään yhdellä prosentilla vähentämään henkilöstömenoja niin, että yhteensä 5 prosenttia on saatu säästettyä. Euroopan unionin budjetissa tehdään tällainen rakennemuutos ja samanaikaisesti halutaan varmistaa palveluidemme toiminta ja tehokkuus. Niitä ei haluta vaarantaa. Vielä yksi erityinen työsarka tulee olemaan Brexit. Michel Barnier ja komission puheenjohtaja vastaavat tästä puolesta. Ja kustannuslaskelmia täytyy tehdä. Seuraamuksia täytyy arvioida oikeudenmukainen, hyvä työsuhde täytyy komission puolella varmistaa edelleenkin britti virkamiehille. Ja kun on kyse henkilöstöpuolella eläkemaksuista ja eläkeoikeuksista. Täytyy varmistaa, että oikeudenmukaisella tavalla kohdellaan brittivirkamiehiä myöskin eläkekysymyksissä. Jotkut teistä ovat kritisoineet minua viime viikkoina tietyistä asioista ja näistä seikoista haluaisin todeta seuraavaa. On toiminut täysin riippumattomasti suhteessa edunvalvontajärjestöihin tai loppareihin olipa sitten kyse autonvalmistajien tai, tai digitaalialan toimijoista, on toimit riippumattomasti heidän su- suhteensa. Ne, jotka ovat tämän alan asiantuntijoita, ei, minulla on mahdollisuus keskustelun kanssa ja avoimuusrekisteriin kirjataan tällaiset tapaamiset. Kukaan ei voi sanoa, että olen toiminut epäkelvalla tavalla. Ja mikä digitaaliseen talouteen tulee, startup-yrityksiin ja pk-yrityksiin. On olemassa eurooppalaisia yrityksiä ja Euroopan ulkopuolisia yrityksiä, jotka kiinnostuneita digitaalisista sisämarkkinoista. Ja aikatauluni, tai minun kalenterini oli merkinnyt kaikki tällaiset tapaamiset. Ja mikäli parlamentin jäsen tai tavallinen kansalainen tai talouspuolen tai yhteiskunnan edustaja taikka AY-liikkeen tai työnantajapuolen edustaja haluaa keskustella komission kanssa, komission jäsenen kanssa, niin sen täytyy olla mahdollista. Olen tehnyt parhaani työssä, niin tulen näytämme jatkossakin. Olen valmis kuuntelemaan kaikkea, joilla on omia argumentteja esitettävänä. Ja mitä tulee työntekijöihin niin- ja heidän tekeminsä päätöksiinsä, ne ovat minun niin totesin, että Hampurin puheenvuorossani totesin tiettyjä seikkoja ja totesin, minun tarkoitukseni ei ollut tuossa puheenvuorossani millään tavalla loukata ketään minun kriittisestä Hampurin puheenvuorostani. Ja minä pahoittelen suuresti, mikäli jotakin loukkasin, niin mitä budjettipolitiikkaan tulee aivan lyhyesti vielä. Sitten 16 talousarvio saatiin hyväksyttyä. Ensi viikolla tulemme tekemään kaikkelemme, jotta että monimuotoisten rahoituskehysten keskivälin arviointi ja tarkistaminen saadaan etenemään niin, että neuvosto vielä tulevina päivinä saa sellaisen tilanteen aikaan, että se on valmis keskustelemaan. 2018 talousarviota täytyy valmistella, mutta tärkeä seikka tulee olemaan se, että ryhdytään puhumaan seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä MFFstä. Ja tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla jo aion järjestää yhteisen tapaamisen, jossa tarkastellaan Montin kertomusta ja omia varoja. Aikasyystä joudun nyt päättämään lyhyen puheenvuoroni tähän, mutta olen ilomielen valmis vastaamaan syöllisemminkin teidän esittämiin kysymyksiin. Kiitoksia paljon. Kiitos komission jäsen. Ja nyt me päästämme puhumaan ne kollegat, jotka ovat Puhujalistalla ensimmäisenä Jose Manuel Fernandez. Kolme minuuttia kysymystä ja vastausta varten. No. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Ens... Ens, Ensiksi haluaisin kiittää komission jäsentä selkeästä prioriteettien esittämisestä. ja kiittäisin häntä kovasti siitä, että hän sanoo työskentelevänsä käsi kädessä Euroopan parlamentin kanssa. Selvää on, että teillä on paljon kokemusta budjettikysymyksistä. Minulla on kysymys maksuista ja maksatukseen liittyvistä ongelmista. Mikä on kantanne Puhun näistä 7,2 miljardista eurosta käyttämättömiä, käyttämättömistä rahoista. Eli budjetin käyttöaste on, on tippunut 90 prosenttiin. Eli jos meille tulee ongelmia myöhemmin, mikä suunnitelma teillä on? EU täytyy pysyä uskottavana. Sen täytyy säilyttää maksukykynsä ja pitää huolta sitoumuksistaan. Täytyy pitää huolta siitä, että nämä maksusitoumukset hoidetaan. Ja uskon, että meillä tulee olemaan isoja vaikeuksia tässä. Teillä minuutti 20 sekuntia aikaa. Rakennerahastojen merkitys pk-yrityksille ja sosiaaliselle infrastruktuurille ja nuorille ja maaseudulle ovat asioita, joita ei voida liikaa korostaa. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, kaikkia alueita, mutta on olemassa Portugalin kaltaisia maita, joille nämä ovat erittäin tarpeellisia varoja. Minä olen täysin tietoinen tästä tarpeesta. 2013-2014 komission puolella tarkasteltiin tilannetta ja kiitän parlamenttia siitä, että vuoden 2014 jälkeen parlamentti on tukenut meitä erittäin ponnekkaasti ongelmien ratkaisussa, kun on kyse maksuviiveistä, niin että vuonna 2016 joitakin ongelmia pystyttiin korjaamaan tai vähentämään. Kehitys on ollut kovin hidasta ja seuraavassa seuraavalla kannalta pyritään välttämään näitä ongelmia. Ja kun on kyse seuraavista rahoituskehyksistä, se täytyy saada hyväksyttyä joulukuussa 2013. Oli liian myöhäinen vaihe. Jo valmistelevassa vaiheessa täytyy tarkastaa ohjelmien täytäntöönpanoa ja direktiivitkin täytyy saada ajoissa valmiiksi. Jäsenvaltioiden täytyy nähdäkseni myöskin henkilöstöpuolella tehdä kaikkensa, jotta hankkeista voidaan ilmoittaa hyvissä ajoin. Nyt täytyy saada myöskin enemmän joustavuutta käyttöön. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta muuttaa 2016, 2018 ja vuonna 2019 varat saadaan käyttöön niin, että uudelleen ei tule tällaista valtavaa maksusumaa, miljardien maksusumaa. Rova Tomaa, kiitoksia. komission jäsen, meillä on ongelmia kaikkialla unionissa. Kritisoitukin on. Kansalaiset valittelevat läpinäkyvyyden puutetta, tehottomuutta toimielimissä. Ja teidän vastuualueenne kuuluu palauttaa unionin maine. Uskotteko te tässä tilanteessa, kun ajatellaan Hampurin puheita, että ne ovat yhteensovitettavissa salkkunen laajentamisen kanssa, että pahoittelunne vain riittäisi? oletteko myös tässä yhteydessä sitä mieltä, että teillä on tämä tarpeellinen legitimiteetti näitä vuosien varten, kun puhutaan talousarviosta, mutta myös MRKsta? Entä mitä mieltä olette parlamentin viimeisestä ehdotuksesta MRKn tarkistamisesta? Oletteko valmis tukemaan ehdotustamme myös neuvostossa? Kiitos. Mitä tulee väli, puolivälin tarkasteluun? Toivon mukaan tulevina päivinä me pystymme purkamaan pattitilanteen neuvoston puolella kaikilla tasoilla käydään intensiivistä yhteydenpitoa neuvoston kanssa. Neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä meidän avullamme toivon mukaan saadaan liikkeelle ja minä pidän teidän odotuksianne välitarkastuksen suhteen erittäin hyvin perusteltuina. Ja periaatteessa me voimme tukea teidän pyrkimykseen. Siitä huolimatta olen realisti. Neuvottelujen päätteeksi niin pian kuin mahdollista me tarvitsemme sopimuksen parlamentin ja neuvoston välille. Kun tietää, että neuvoston puolella on tiettyä halukkuutta modulisen rahoituskehysten tarkistamiseen, teidän täytyy käyttää tätä hyväksenne ja pyrkiä kompromisseihin niin, että tulossa sanomaan saamme nopeasti aikaan. Mitä Euroopan unionin talous- tai budjettipolitiikkaan tulee, olenko minä sopiva hoitamaan tätä puolta. Haluan tehdä hyvää avointa työtä asiantuntevalla tavalla. Ja minä tulen jatkossakin käymään vuoropuhelua teidän kanssa ja syventämään vuoropuhelua ja varmistamaan, että pystyn pätevällä tavalla ja budjettipolitiikkaan perehtyneenä, perehtyneenä henkilönä vastaamaan teidän odotuksiin komission puolella Edelleen tekevät erittäin hyvää työtä ja toivon mukaan voi jatkaa tätä itsekin. Kiitoksia Gerard Depré. Äh, Tervetuloa herra komissaari ja hyvää ottavuutta. Tiedätte tällä viikolla omien varojen korkean taasen työryhmä esittää lopullisen kertomuksensa. Ja on ratkaisevaa, että luodaan uusi järjestelmä. Kirjallisessa se totesi, että, että pitäisi pitäisi päästä tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot hyväksyisivät tilanteen. Se on totta, mutta, mutta mikään jäsenvaltio ei muuta kantansa, eli komissio tee hyvää ehdotusta. Kysymykseni onkin, jos ei ole takarajaa, jos ei ole sitovia ehdotuksia, niin ryhdytkö, lupaatteko, että ennen vuotta 18 komissio tekee järjestelmän, joka luo omat varat järjestelmä, joka perustuu korkeatason työryhmään kertomukseen. Meillä on myöskin Dublinin työryhmä ja me haluamme, että ensivaltiot jakavat turvapaikanhakijat oikeudenmukaisesti. Jotkut jäsenvaltiot kieltäytyvät tästä ja saanut komission ajattelemaan sakkoja niitä maita vastaan, jotka eivät suostu jakamiseen. Minä en usko tähän, eikö se sakkojen seestä parempi luoda kansallisia budjettiosuuksia, joita ja liittyisi yhteenrahoitusta ja jolla avustettaisiin pakolaisten integrointia ja koulutusta. Kiitos komission jäsen. Arvoinen jäsen Debre, kiitän näistä kummasta kysymyksestä. Muntin kertomus. Minä sain sen käsini vasta eilen. Siinä oli 90 sivua. Se on erittäin laadukas. Näin voi sanoa. Uskon, että nyt on ihan teidän ajankohtaa ryhtyä keskustelemaan uudesta järjestelystä tulopuolelle, kun onkin se EUn talousarviosta. Nyt tarvitaan syvällistä keskustelua tulopuolesta. Meidän täytyy samalla valmistautua monivuotisiin rahoituskehyksiin, seuraaviin sellaisiin, ja tarvitsemme uusia tuloja ja kolmanneksi yksi syy on Brexit. Se edellyttää Euroopan unionin talousarviokehyksen uudistamista. Minä pidän suuressa arvossa Montin kertomusta ja Montin työryhmää. Eikä parlamentti ja komissio yksin pyytänyt tällaista pohdintaa, vaan joulukuussa 2013 kaikki toimijat olivat peräänkuuluttamassa mukaan neuvosto tällaista kertomusta. joten siitä ei saa tulla pelkästään mappia tai asiakirja, joka pistetään Ö-mappiin pölyttymään, vaan sen avulla täytyy saada aikaan yksinkertaistamista ja parannusta. On ehdotettu esimerkiksi hiilidioksidiveroa taikka energiaan käyttöveroa ja arvonlisäveroa on pohdittu ja monia muitakin asioita. Ja heti kun olen voinut paneutua tähän kertomukseen. Olen valmis eh, keskustelemaan tästä teidän kanssanne syvällisesti. Ja minä olen valmis eh, esimerkiksi rakennerahastovaroja mahdollistamaan, rakennerahastovaroja käyttämään pakollisten vastaanottamiseen ja kotiuttamiseen. Yksi esimerkki. Herra Kölmel. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen Öttingli siitä, että olette täällä tänään valmiina vastaamaan kysymykseen. Minulla olisi konkreettinen budjettikysymys teille. Britit tulevat lähtemään EU-sta. Konkreettinen kysymys. Lähdettekö te siitä, että EUn arvo, talousarvio tulee pysymään ennallaan ja mikäli näin on, niin miten nämä jäsenmaksuosuudet sitten hoidetaan vai tullaanko budjetin suuruutta pienentämään? Ja sitten yleisempi kysymys. Minä uskon ja uskon, että tekin uskotte, että komissio edustaa komissaarien kautta kaikkea sitä, mitä komissiolla on vastuullaan. Ja erityisestikin komissio on Euroopan perussopimusten vaalia ja vartija. Me tiedämme, että usein perussopimuksia on loukattu, maasten sopimusta, Dublinin sopimusta, ne eivät ole edes sen, ne eivät ole edes sen paperin arvoisia, jolle nuo sopimukset on kirjoitettu. Entä sitten pankkialan sääntely? Italian Monte di Paschi pankin yhteydessä jouduttiin ryhtymään toimiin ja sielläkin rikottiin perussopimusta. Joten miten te komissarina olette henkilökohtaisesti tehdä, jotta otatte vastuun tällaisesta? Die Regeln, die im Zuge der kun ei kyse rahoituspuolesta ja pankkien kriisin ratkaisusta. Nämä ovat äh, näitä koskevat sopimukset sitovat kaikkia, kun on kyse uudesta velasta, kokonaisvelasta, pankkien pelastamisesta tai muuten koko pankkisektorista ja niin poispäin. Komissiossa on käyty erittäin keskustelua asiasta ja euroryhmän kanssa ja neuvoston kanssa ja myöskin komission komission keskustelun parlamentin kanssa. Dobrovskis, Moskovic ja muut ovat käyneet keskustelua, mutta myöskin puheenjohtaja on esittänyt argumentin, että nykyinen komission politiikka perustuu eurooppalaisiin sääntöihin ja siellä käytetään hyväksi annettua joustavuutta, mutta ei ylitetä rajoja, jotka asetu joustavuudelle. Edustaja Kölmel, mitä tulee tulevaan budjettipolitiikkaan? huolimatta budjettialennuksesta Iso-Britannia on nettomaksaja 610 miljoonaa vuodessa. Joten miten ja milloin britit lähtevät siihen nähtäväksi? Tuleeko jonkinlainen siirtomakausi? Ja mitä, minkälaista järjestöä pirvelle tarjotaan? Kahden vuoden kuluttua nähdään tilanne paremmin kuin tänä päivänä. Ja se, mitä Iso-Britannia ei maksa nettomaksajana. Se pitäisi asettaa muiden maksettavaksi. Tämä on yksi tapa, mutta joka tapauksessa täytyy keksiä jonkinlainen oikeudenmukainen keino hoitaa tämä asia kuntoon. Edustaja Taram, kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen, kiitoksia teidän panoksestanne tämän päivän keskusteluun. Valitettavasti aika ei ollut kovin paljon tutustua kovin hyvin, mutta herra Antsittamin kyllä tunnen, joka oli teidän valvojanne. Ja sitten selviää, kuka on oikein vastuussa digipolitiikasta, varsinkin henkilöstön näkökulmasta. Ja talousarviosta kysymys. Tilintarkastustuomioistuin on hiljattain raportoinut, että me emme oikein pärjää hyvin budjetoinnissa ilmastonmuutoksen kohdalla. Emme pääse tavoitteisiin. Kysyisinkin, mitä tästä ajattelette, mitä ehdotatte, kun jo 2018 talousarvioita jo valmistelemme ja myös MRK on tarkistamista? Kiitos. Ensiksi sanoisin, että meillä oli erinomaista yhteistyötä herra Ansipin kanssa ja minä olin vastuussa kahdesta pääosastosta ja tietosuojasta ja muista juridista kysymyksistä, sisämarkkinakysymyksistä, oikeuskysymyksistä. Hän oli koordinoiva varapuheenjohtaja näissä asioissa. Sitten ilmastonmuutos. Tiedän, että parlamentti ja EU pitivät Pariisin sopimusta menestyksenä ja että me voimme saavuttaa tämän kahden asteen tavoitteen. Meillä on 20 prosentin investointitavoite ilmastonmuutosta varten. Ei ole ihan helppo laskea sitä, mitä me haluamme saavuttaa euroissa ja senteissä, mutta tuohon me haluamme työskentelen asiantuntijoiden kanssa, haluan tehdä sen seurattavasti ja haluan päästä 20 prosentin infrastruktuuriin, kohesiohjelmiin, ohjelmiin maatalouden vihertäminen, mutta myös muut politiikan alueet ovat tässä tärkeitä. Olen vastuussa Brysselin ja Luxemburgin rakennuksista ja edeltäjäni pääsi pitkälle Haluan tätä, että rakennukset ovat energiatehokkaita. Me haluamme säästää energiaa ja antaa panoksemme myös näin. Ja sitten ENFn-ryhmän edustaja, mun pitäisi nyt puhua, mutta nimeä emme ole saaneet. Onko jokin jäsen, joka haluaa esittää kysymyksen? Hetkinen. Eikö ole edustaja sitten Mirjara seuraavaksi? My question is more to do with integrity. Minun kysymykseni liittyy pikemminkin integriteettiin. Varmasti henkilöstöresurssien komissaarina ja ajatellen omaa esimerkkiä, niin onko hyvä esimerkki ajatellen, että poliittinen ilmasto on aika hauras ja poliittinen epävakaus lisääntyy ja ottaen huomioon, että elämä kriisissä ja että eu tunnelmat ovat kasvussa. Onko oikein, oletteko oikea henkilö ohjaamaan EUa tai eteenpäin vaiheessa? Puhuitte tasa-arvosta aikaisemmin, mutta ilmeisesti olette sanoneet, että, että ihminen ohittaa sortuskykyn huipun 40-vuotiaana, eli 50-vuotiaat ovat laiskoja koiria ja eläkeläisille pitäisi olla palkka palkkaa, te olette yli 50, pätevätkö nämä säännöt myös teihin? Mä haluan vähän takeita. Teidän tehtävänä on seurata etiikkaa ja transparenssia. Minkälaisia takuita voit antaa meille, että tuolle, että suorittamaan tehtävänne asianmukaisesti? Bei der Frage bin ich eigentlich befangen. Minä olen hämmentynyt tuosta kysymyksestä. Kysymys pitää tästä energiaa tai pääasiasta edustajille. Kysykää heiltä. Tai kysykää niiltä tuhansilta Baden-Württembergin työntekijöiltä, jossa oli toinen henkilöstö hallinnasta vastuussa oleva henkilö Baden-Württembergissä. Olemme vähentäneet työ, iäkkäämpien työntekijöiden työaikaa, erityisesti opettajien. Ja näin yhteistyössä AY-liikkeen kanssa, koska pystymme toteamaan, että, että työaika ja johti liialliseen rasittumiseen. Minä uskon, että opettaja kykenee työskentelemään 55-66-vuotiaaksi. Mutta työajan ää, organisoiminen on tässä tärkeää. Me vähensimme työaikaa mutta siihen liittyy palkan aleneminen, mutta tämä yhdessä liittojen kanssa. Ja me halusimme hyödyntää heidän kokemusta eläkkeelle asti. EFDDllä on kolme minuuttia kysymystä varten, mutta emme ole saaneet nimeä. Onko ryhmästä joku edustaja, joka haluaa puhua? Ei. Seuraavaksi herra Jan Olbricht. Komission jäsen. Haluaisin sanoa, että komission jäsen Georgievalla oli tapana olla läsnä aika usein ja tukea parlamenttia monissa toimissa. Minä kyllä toivon, että tekin olette vielä tavallisempi vieras budjettivaliokunnassa. Pari kysymystä. Ensinnäkin MRKsta. Meillä on kokemusta nykyisen tarkistamisesta ja myös tulevasta. Siksi kysyisinkin nimenomaan ensinnä, Milloin te kuvittelisitte neuvottelujen alkavan seuraavasta MRKsta ja milloin haluatte päättää neuvottelut? Mikä aikataulu noin karkeasti voisi olla? Sitten toiseksi Euroopan parlamentin rooli neuvotteluissa MRKsta on erityisen tärkeä. Se on vain eri asia kuin on kansallisissa talousarvioissa. Miten te näette Euroopan parlamentin osan, kun valmistellaan uutta MRKta? ettei se ole vain satunnaista toimintaa jälleen kerran, vaan järjestelmällistä ja asianmukaista valmistelua. Das Parlament sehe ich als einen... Minä näen parlamentin täysin tasavertaisena yhteislainsäätäjänä kuin neuvoston. Täysin samassa asemassa kuin neuvoston. Menivuotiset rahoituskehykset päättyvät 2020 vuonna on käyty pohdintoja siitä, mitä tapahtuu, mikäli Brexit toteutuu 2019, leikataanko silloin monivuotista rahoituskehystä. Minä olen suhtautunut hieman pidättyväisesti tämän kysymykseen. Asiantuntijat sanovat, että tähän tuo mukaan merkittäviä riskejä. Komission täytyy budjettilainsäädännön mukaisesti tämän vuoden loppuun mennessä tehdä ehdotuksensa seuraavaksi monivuotisiksi rahoituskehyksiksi. Meidän täytyy yhdessä teidän kanssanne keskustella seuraavasta viidestä tai seitsemästä vuodesta syvällisesti. Olen valmis tähän keskusteluun. Ja milloin sitten tarkalleen teemme esityksen ja mitä, mitä pikemmin saamme tiedon Brexitin kohtalosta, sitä paremmin pystymme varatamaan seuraavaksi kehyksiin. Junckerin komissio tulee tekemään ehdotuksensa ja sitten seuraava komissio sitten loppu, loppujen lopuksi joutui hoitamaan asian kuntoon. Ja miten neuvostelut sitten neuvoston kanssa 1920 vuonna käydään. Meidän täytyy kohdentella johdonmukaisella tavalla siirtää viestikapula eteenpäin. Ja minä tulen aina teidän pakille, mikä te minua vain pyydätte valiokuntiin tai ryhmiin tai työryhmiin vierailulle. Ja voin sanoa, että viimeisten seitsemän vuoden aikana olin Itren valiokunnassa aina paikalla, mikäli parlamentin jäsentä halusta keskustelun kanssani. Ja myöskin, mikäli proaktiivisesti minut haluatte kutsua jokin aihe on parlamentin tärkein, olen valmis tulemaan. Daniel Viotti seuraavaksi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltaa komission jäsen. Te olette vastuussa myös henkilöstövoimavaroista. Tästä on jo kysymyksiä tullutkin liittyen niihin julkilausumiin, joita te teitte, joista olette pahoittelutkin esittänyt. Kyseessä on seksuaalivähemmistö. Mutta näiden lausumien jälkeen joudun kuitenkin menemään vähän syvemmälle tähän aiheeseen. Te olette kirjoittanut vastauksissaan, että täytyy hyväksyä julkilausuman tiedonannon osallisuudesta, kun on kyse nimenomaan seksuaalivähemmistöistä. Voisitteko olla vähän täsmällisempi? Onko teillä mielessänne jo jotain toimia liittyen tiedonantoon, mitä konkreettista toimintaa? Minä viittaan erityisesti niihin pareihin, joita samaa sukupuolta ovat muodostaneet, tai transhenkilöt. Tässäkin on osa sitä kenttää, joihin te olette ottanut kantaa. Ja se liittyy myös meidän avustajiemme elämään ja työhön. Ich weiß, Herr Abgeordneter, dass die Kollegin Georgieva... Kollega Georgieva on teidän ja kollegoiden kanssa lukuisia kertoja keskustelut ja komission puolella käyty myöskin keskustelua. Ja Georgieva on antanut tiettyjä lupauksia ja olen saanut briefauksen Georgievalta ja aikataulun sen suhteen, mitä tulemaan pitää. Ja hyvin valmisteltu työ tulee auttamaan minua tehtävissäni. Voin vain jotakin esimerkkejä. Kun on kyse tämän 5 prosentin henkilöstömenojen leikkaamisen suhteen, joka täytyy saada toteutettua vuonna 2017 loppuun mennessä – Samalla pyritään varmistamaan naisten osuus keskitason ja ylemmän tason hallintopuolen viroissa. Ja askel askeleelta vuoden 2019 loppuun mennessä halutaan päästä tavoitteeseen tässä suhteessa. Kyse on syrjimättömyydestä koko komissiossa. Siihen pyritään olipa kyse miestä tai naisesta, jokaisesta yksilönä. Miten sitten tähän pyrimme? Ulafen suhteen toteaisin, että kaikista tapauksista on tiedotettu ja kaikki lupaukset, jotka antoi, minä tulen niistä kaikista pitämään kiinni. Kiitos. Sitten minun ryhmäni on antanut minulle tehtäväksi esittää kysymys teille komission jäsen. Kun te olitte vastuussa Baden-Württembergin talousarviosta, niin silloin oli kyse myös kansalaisista suoraan. Mutta meidän ongelmamme on se, että unionin talousarvio ei oikein puhuttele kansalaisia. Me olemme niin kapeissa puitteissa, kun on kyse monivuotisuudesta ja määrärahojen osoittamisesta tarkoitusperin, että kun kriisi tulee vastaan, pitää sitten keksiä uusia välineitä. Siksi on puhuttukin todellisesta budjettigalaksista, talousarvion ytimessä totta kai Euroopan unionissa sitten on iso kirjo satelliitteja. Rova Georgievan kanssa me käynnistimme pohdiskelun siitä, missä määrin me voisimme tehdä talousarviosta vähän helpommin ymmärrettävän, jotta se puuttelisi kansalaisia. Jos haluamme saada suositummaksi Euroopan unionin, meidän täytyy puhua suoraan kansalaisille, varsinkin talousarviosta. Mitä te kuvittelisitte, että voitaisiin tätä periaatetta noudattaa paremmin? Toimia siten, että Euroopan unionilla voisi olla, kuten Vaaren Württembergissäkin teidän johdollanne, helposti ymmärrettävissä oleva talousarvio kansalaisten kannalta myös. President, ähm, als wir uns erstmals trafen, haben Sie mir Ihre... Kun ensimmäistä kertaa tapasimme, annatte minulle kaavin, että monta kertaa olen tarkastellut myöhemminkin tämän galaksin ja nämä satelliitit ja se, että parlamentilla on keskeinen asema budjettipolitiikassa, mutta yhä suurempi määrä on erityisrahastoja ja monivuotisia kehityspolitiikan rahoitusvälineitä ja uuden tyyppisiä instrumentteja muiten, muit, muitakin ja myöskin hallitusten välisiä rahavarantoja ja, joiden, ja nämä kaikki vähentävät Euroopan parlamentin valtaa ja oikeutta budjettikysymyksissä. Seuraavien monimuotoisten rahoituskehysten yhteydessä käytyjen keskustelujen aikana voidaan tähän palata. Ja aina kun tarjotaan se ulkoisia välineitä, niin keskipitkällä aikavälillä täytyy olla tavoitteena sisäistää, ottaa Euroopan unionin budjettiin nämä erityisvälineet, jotta tämä budjettikalaksi kaavia säilyy. keskipitkällä aikavälillä pitäisi tällaiset erityisvälineet ja rahastot saada Euroopan talousarvia niin, että ne ovat teidän valvontanne alaisuudessa ja teidän valvontamahdollisuutenne ja päätösvaltanne kasvaa. Ja kansalais- läheisyys kansalaisiin. Minun mielestäni meidän täytyisi ottaa yhteyttä joka ikiseen osavaltion ministeriin ja kansallisen viranomaiseen ja alueviranomaiseen ja kertoa heille kaikille Euroopan unionin talousarvion eduista. Ja eh, tätä työtä täytyisi tehdä alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla. Euroopan unionin talousarvion kautta me myötävaikutamme merkittävällä tavalla sisämarkkinoiden toimintaan esimerkiksi ja korruption vastaiseen taisteluun, oikeudenmukaiseen kilpailuun ja niin poispäin. Me tarvitsemme enemmän kumppaneita Euroopalle. Richard Ashworth. Uh, commissioner. Uh, Herra komissaari jäsen, sanoitte, että tuette uh, varapuheenjohtaja Georgievan lähestymistapaa, joka on tuloskeskeistä budjetointia. Voisitteko vähän olla täsmällisempi? Voisitko kertoa täsmällisemmin, miten tämä vaikuttaisi monivuotisiin budjettikeskusteluihin? Ja toisekseen, komission ja sen Georgiava kertoo uudesta korkean virasta, jonka tehtävänä oli pitää huolta siitä, että toimintaperusteinen budjetointi toteutuu. Ajatteko pitää huolta siitä, että tämä tehtävä täytetään ja jos täytetään, niin koska? Ich bin bereit, diese Position einzunehmen. Olen valmis tähän ottavan kantaa. Ja mitä tähän suoritusperusteiseen budjetointiin tulee, minä pidän sitä erittäin mielekkäänä tuloksia tuovana investointien ja menopuolen vaikutusta. Vaikuttava täytyy voida arvioida montiin kertomuksessa. Puhutaan lisäarvosta. Euroopan talousarjolla on mielekkyyttä siellä, missä saadaan aikaan sillä rahalla, lisäarvoa ja suhteen kannalta merkittävällä saadaan tuloksia aikaan alueittain paikallisella tasolla. Siellä Euroopan unionin rahalla on merkitystä. Siihen pitää satsaa enemmän. Ja tietenkin on tässä meidän kumppanimme. Olen keskustellut sen uuden puheenjohtajan kanssa ja tulevina päivinä tulen matkustamaan vielä Luxemburgiin, koska virhetaso on erittäin merkittävä luku. Mutta sen lisäksi ei sen korviksi pitäisi saada suoritusperusteinen ajattelutapa. Tämä olisi sinänsä hyvä tasapaino, jossa otetaan huomioon kaksi merkittävää mittatikkoa, joilla arvioidaan tuloksia. Ja teidän kokemuksenne ovat tärkeitä. Teillä on omat vaalipiireenne. Te tunnette paikan päällä valitsevan tilanteen paremmin kuin minä. Ja tiedätte myöskin, mitä tuossa saadaan eurooppalaisilla hankkeilla aikaan te, teidän kokemuksestanne olisi meille hyötyä. Kiitoksia. Edustaja Esteban González Pons. Gracias, señor Oettinger. En Kiitoksia, herra Oettinger. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä ansioluettelosta, joka on sopiva tätä salkua varten. Meillä on yksi suuri haaste Euroopan unionissa, koska tässä on kyseenalaistettu jopa meidän periaatteemme myös nimittäin maa niin kutsuttu pakolaiskriisi. Sillä on omat seurauksensa myös talousarvioon. Itse asiassa monet tahot, monet ohjelmat ovat muuttaneet talousarviotaan, kun viime vuosien aikana on tullut uusia haasteita vastaan. Siksi minä kysyisinkin teiltä, miten te näette talousarvion suhteen pakolaiskriisiin, joka nyt on Euroopan unionin käsissä ja toiseksi. Mihin suuntaan teidän mielestänne meidän pitäisi seuraavana vuosina mennä? Kolmanneksi, miten me ratkaisemme tämän ristiriidan, että meillä on joka kerta yhä enemmän tarpeita, muun muassa pakolaiskriisin takia, ja kuitenkin vähemmän tuloja. Kiitoksia kovasti. Die Flüchtlingsaufgabe war... Pakolaisista koituvat menot ovat olleet kouren tuntavia Espanjassa jo vuodesta 2008 eteenpäin ja monissa muissakin jäsenvaltioissa. Italiassa Lampedusassa jo viisi vuotta sitten pakolaisten tulo oli kouren tuntava ongelma. Meidän täytyy kaikkien havaita, että juuri ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole välimerellä, ovat vasta myöhemmin saaneet kokea pakolaiskriisin nahoissaan. Siinä maassa, jonka minä, mistä minä tulen, maassa, joka on yksi suurimpia jäsenvaltioita, siellä aivan liian myöhään havahduttiin ja otettiin eurooppalainen solidaarisuus omaksi. Kesällä 2015 parlamentti, komissio ja myös neuvosto uskoakseni ne toimivat asianmukaisella tavalla ja toimintaa täytyy jatkaa edelleenkin. Meillä täytyy olla yhteinen turva eurooppalaiset eurooppalaisten rajojen suojaaminen. Frontex oli aivan liian pieni toimija. Schengen ja Dublini olivat äh, kyllä hyvän sään järjestelyitä vain. Ihmiset resurssit ja rahoitusresurssit täytyy saada paremmin tuolla, kuin on ulkorajan turvaamisesta. Ne jäsenvaltiot, jotka ensimmäisessä vaiheessa ovat ottamassa ihmisiä vastaan, ovat ylikuormitettuja. Kreikka esimerkiksi. Kreikka ei yksin ilman Euroopasta apua pysty selviytymään pakolaiskriisistä. Italiassa on sama tilanne. Ja se tulee pian kohta myöskin Bulgaria. Kolmanneksi, sen lisäksi, että nyt hoidetaan nykyinen pakolaisten hoito, täytyy pohtia tilannetta vuonna 2025. Jotkut pakolaiset ovat 5-10-12-vuotiaita Libyasta, Namibiasta ja muualta. On tuossa ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaisia tulevaisuuden näkymiä. Nyt tarvitaan kehitysapua pitkän aikavälin, kehitysapua, koulutusta, infrastruktuureja, jonkinlainen tulevaisuus ihmisille. Ja tämä on asia, että seuraavan parlamentin viimeistäänkin täytyy pohtia. Tulevalla parlamentilla tulee olemaan vielä suurempi tehtävä, suurempi ongelma käsissään kuin nykyisellä. Jens Jäger. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuulemisessa usean otteeseen on jo puhuttu monivuotisten rahoituskehysten väliarvioinnista, välitarkastuksesta. Ja yhdessä on keskusteltu asiasta parlamentilla ja komissiolla on kullakin oma roolinsa tässä Ja meidän täytyy kaikkien keskustella, ja olemme nähneet, kuinka jäsenvaltiot keskustelevat asioista keskenään ja pohtivat sitä, mitä kaikki Euroopan unionin pitäisi saada tehtyä rahoitusvaroillaan. Ja jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa ne pyrkivät parantamaan omaa maksutilannettaan tai taloustilannettaan. Ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka olemme valmiita satsamaan Eurooppaan. Minulla olisi pari kysymystä. Ja kuinka tämä kaikki saadaan hoidettua niin, että yksittäisen veronmaksajan taakka ei kasva? Nyt on saatu Montin kertomus. Valitettavasti minulla ei ollut vielä tilaisuutta siihen tutustua, mutta olen iloinen siitä, että suhtaudutte siihen myönteisesti Montin kertomuksen. Ja tässä minulla olisi teille kysymys. Ymmärsinkö te oikein, ymmärsinkö minä oikein, että että te olette varmistaa tulopuolen ja uudessa, uudessa uuden monivuotisen yhteydessä otetaan jo käyttöön uusi tulopuolen järjestely. Vastasin kyllä. aika taulu on nyt ihan teillinen. Tänä vuonna täytyy komission puolella kehittää monivuotisen ja monti kertomus nyt on saatu. Ja myöskin Neuvosto sitä peräänkuulutti. Monti oli entinen pääministeri. Eurooppa-neuvostossa hänellä oli tiettyä auktoriteettia. Hän sitten pystyi perustamaan korkean tason työryhmän, jossa oli edustaja myöskin komissiosta. Ja nyt täytyy käyttää tilaisuutta hyväksi. Ei käy päinsä, että veronmaksaja joutuu maksamaan enemmän ja enemmän. Kyse on pikemminkin siitä, että halutaan vakaan, vakautta Euroopan unionin talousarvioon. Nyt täytyy järjestelyä lähestyttä parantaa. Ne ovat kovin yksipuolista toista. Minun vetomukseni teillä olisi seuraava. Kaikkien komissaarien täytyy omalla vaikutusalueellaan pyrkiä taistelemaan asian puolesta, mutta Euroopan parempi jäsentekijät ottaa tässä taistelussa. Minä luotan Martin Schulziin. Hän tulevaisuudessa liittohallituksessa, kenties kun hän toimii, hän pystyy vaikuttamaan Schäublen ja Merkelin ja mikäli suuret jäsenvaltiot saadaan mukaan ja MEPit, muutkin MEPit auttavat asiassa eteenpäin, täytyy varmistaa, että tämän avulla voidaan toivon mukaan varmistaa, että Montin kertomus ei joudu öimappin pölyttämään. Ja nyt puheenvuoro saa Paulu Ryypi. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos komissiolle työstänne. Meillä on ollut kokemusta teidän työstänne teollisuusvaliokunnassa. Olette tänneet valiokunnan ajan tasalla, olette tulleet usein kokouksiimme, olette olleet täsmällinen ja tehokas ja me parlamentissa todella arvostamme tuota neuvotteluissa esimerkiksi Horisontti 2020 sovittelukokouksissa – keskustelun uusista työpaikoista, kansainvälistä kilpailukyvystä, PK-yrityksistä. Meillä on ollut erityinen ohjelma näille yrityksille, jota on täytäntöön pantu. Ja meillä on myös Erasmus-ohjelma nuorille yrittäjille, joka on ollut äärimmäisen onnistunut. Sanot kansainvälistynyt. Me olemme asettaneet ihan uusia standardeja nuorille yrittäjille, että he haluaisivat työpaikkoja e- Euroopassa, mutta haluamme, että he saavat myöskin kansainvälistä kokemusta. Tämä on erittäin tärkeää, että minkälaisia mahdollisuuksia seuraavissa rahoitusnäkymissä on. Sen arviointi on tulossa vastaan pian. Mikä on pk-yritysten kansainvälistymisen osuus tässä? Bald sind die Rubriken euro, EU-budjetissa. Ja sen kakkosotsakkeessa on rahoitustavoitteita, mutta meillä on myöskin budjettiotsake 1a innovointia varten ja meillä on Erasmus Plus, eli ohjelmat nuorille ylipäätänsä. Me toimme startup-yrityksiä, yrittäjiä ja ylipäätänsä tutkimusjärjestelmää. Olen tässäkin paljon digisektorin kanssa viime vuosina. Olen saanut kuvaa eurooppalaisesta tutkimuksesta, mikronanotutkimuksesta, fysiikan tutkimuksesta, robotiikka. Meillä on tärkeitä yhteisiä eurooppalaisia projekteja yhteisyrityksiä. Nämä ovat erinomaisia välineitä, joilla tehostaa investointeja. Ja kun niputamme kaiken tämän, me voimme teollisuuden avulla saavuttaa se, mikä haluamme, ja olla kilpailukykyisiä Yhdysvaltojen ja kanssa tutkimuksen alueella. Koti alueeni on Etelä-Saksassa. Teidän pk merkitykset ovat valtavan tärkeitä. Omalla alueella minä priorisoin tätä. Lavir Matka seuraavaksi. Ďakujem, pan predseda. Vážený pan komisár, zamestnanosť mladých ľudí patrí medzi priority. Nuorten työllisyys kuuluu komission, neuvoston ja parlamentin prioriteetteihin. Neuvotteluista talousarvioksi vuonna 2016 sovittelun yhteydessä emme onnistuneet kuitenkaan saamaan uusia varoja nuorten työllisyyden edistämiseksi, vaikka jo silloin oli selvillä, että nuorisotyöllisyyshankkeista oli saatu hyviä tuloksia aikaan. Tuossa yhteydessä me annoimme julistuksen, jossa me vaadimme sitä, että vuonna 2015 pitäisi arvioida aikaansaada tuloksia ja sitten tämän jälkeen piti päättää, mitä jatkossa tehdään. Kymmenen kuukautta kesti ennen kuin tilanteeseen tai kertomukseen äh, reagoitiin ja koko vuosi meni hukkaan. Lokakuussa vasta viime vuonna saatiin arviointi valmiiksi ja osoittautui, että nuorisotyöllisyyshankkeet olivat erittäin hyödyllisiä. Yksi kolmas osasta tai yksi kolmasosa nuorista oli saatu työllistyttyä tai nuorisotyöttömyyttä pystyttiin vähentämään kolmanneksella. 500 miljoonaa oli käytetty rahaa. Euroopan parlamentti oli vaatinut paljon enemmän. Nyt esittäisinkin kysymyksen. Mitä suunnitelmia teillä on, herra komissaari, sen suhteen, että nuoria voitaisiin paremmin työllistää vuonna 2018? Ja kuinka monivuotista rahoituskehysten tarkistamisen yhteisö voitaisiin nuoret ottaa paremmin huomioon? Kuinka voisi varmistaa tuo tärkeä prioriteetti euro hukkaan? für ähm, die Revision. Mitä tulee MRKn väliarviointiin ja tarkistuksen. Nyt pitäisi neuvosto saada liikkeelle niin, että neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä voidaan aloittaa. Olen iloinen valmis yhdessä kollegoiden kanssa esittämään hyviä argumentteja, joilla neuvosto ja myöskin te Teidät voidaan saada vakuutuneeksi siitä, että nuorisotyöllisyystoimet ovat tehokkaita ja ensimmäisiä tuloksia on saatu aikaan ja nuoria on saatu ensimmäistä kertaa työmarkkinoille. Tätä työtä täytyy jatkaa. Euroopan unionin eri alueilla työmarkkinoilla on nähty, kuinka nuorten työllisyyshankkeet pitäisi asettaa jatkossakin – painopistealueeksi, eikä nuorisotyöllisyysaloitteita saa keskeyttää vuonna 2020. Joka ikinen euro, joka on satsattu nuoriin, täytyy käyttää mielekkäällä tavalla. Olen valmis esittämään argumentteja tämän puolesta ja olen valmis keskustelemaan tästä myöskin neuvoston kanssa. Kiitos Patricia Sulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen myös alustuspuheenvuorostanne. Herra komission jäsen, kun populismi nostaa yhä enemmän päätä, kuten poliittinen ääriliike myös, ja kun me näemme, että on postrealistista politiikkaa yhä enemmän, vuoropuhelu on tärkeämpää kuin koskaan kansalaisille. Euroopan unionin ohjelmat, kuten kansalaisten Eurooppa tai ohjelmat, jotka liittyvät kulttuuriin ja viestimiin, ovat erittäin tärkeässä osassa, kun pyritään selittämään kansalaisille, mistä EU-ssa on kyse, mitä se voi tarjota ihmisille. Ohjelmat voivat tarjota myös tunneperäisen yhteyden Euroopan unioniin. Miten te näette tällaisten ohjelmien tulevaisuuden? Miten te voitte ratkaista tämän ristiriidan, kun halutaan lisää rahoitusta yhtäältä ohjelmiin ja sitten toisaalta todellisuus on, mitä on kolmannessa otsakkeessa, että siellä on riittävästi varaa. Einen Teil der von Ihnen genannten Programme hatte ich in den beiden letzten Jahren. No, jotkut ohjelmat, jotka mainitsitte, olivat sellaisia, joiden kanssa olen viime vuosina ollut tekemisissä. Esimerkiksi elokuvat, uusi media, kulttuuri, Nevatsit oli vastassa osassa tuosta. Jos iso kuvinta tarkastelee koheesi, maatalous, infrastruktuuritutkimus, rakennerahastot, niin silloin meidän täytyy tarkastella näitä muitakin kysymyksiä eurooppalaista näkökulmasta. Meillä on Euroopan kulttuuripääkaupungit esimerkiksi. Ja minusta kulttuuri voi olla tärkeä väline Euroopalla. Vähän senkin resurssein pystyy lisäämään Euroopan ymmärrettävyyttä. On siis tärkeää työskennellä parlamentin vastuuvaliokuntien kanssa tietoisuuden lisäämiseksi. Me emme puhu miljardeista, mutta uskon, että miljoonista on apua. Ne auttavat kulttuurin leviämistä nuoria ihmisiä ja kansalaisia. Claire Moody. Claire Moody seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. On kolme politiikan lohkoa, joissa komissio on luvannut virtavirtaistamaan talousarviot, ilmastonmuutos, biologinen monivuotoisuus ja sukupuolten tasa-arvoa. Kaikissa näissä sukupuolten tasa-arvo vähiten kehittynyt, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat omaksuneet tietyn menetelmän niin, että ne voidaan ottaa läpäisyperiaatteella mukaan talousarvioon. Ja se on toteutunut siitä syystä, että komissio on investoinut sen kehittämiseen, mutta voimavaroja ja aikaa ei ole kovinkaan uhrattu sukupuolen huomioisen läpäisyperiaatteella ainakaan samalla mitalla. Tuetteko sukupuolen perustuvaa läpäisyperiaatetta ja budjetointia? Oletteko valmis investoimaan siihen, että kehitellään ihan omaa menetelmää myös sukupuolen perustuvaa budjetointia? Es ist sicherlich politisch, ähm, on poliittisesti mielekästä tietenkin, että budjetin eri otsakkeissa yksittäisissä hankkeissa ja myöskään rakennerahastopuolellakin tai tutkimushankkeissa tai viherryttämistä tai maaseutupolitiikassa. että tässä kaikessa asetetaan kokonaistavoitteet läpäisyperiaatteen osalta ilmastonmuutoksen kohdalla – 20 prosenttia on yksi esimerkki tästä, mutta ei tämä ole helppoa. Ja kun on kyse sukupuolten tasa-arvosta ja läpäisyperiaatteesta, meillä, meidän täytyy toimia itse esimerkillisesti. Ja kun on kyse henkilöstörakenteesta komission puolella, suurin osa työntekijöistämme ovat äh, naisia. Mutta kun on kyse sihteeristä tai kaavustajista, tai alemman tason tehtävistä. Naisilla on siellä merkittävä osuus, mutta kun on kyse keskitason hallinnosta tai keskijohdosta tai korkeimmasta johdosta, naisten osuus on alle 3 prosenttia. 40 prosenttia on sieltä tavoitteeksi Junckerin komissiossa. Ja kun on kyse eurooppalaisista henkilöstöön tai henkilökunnan henkilöstö- tai työntekijöiden oikeuksista, voimme havaita, että naiset ovat yleensä nuorempia kuin miespoiset työntekijät. Heillä on kolme neljä vuotta vähemmän kokemusta työelämästä kuin miehillä. Tämä vaikuttaa, tai tähän vaikuttaa väestön tai henkilökunnan ikä. Tämä vaikuttaa epäsuotuisesti naisten asemaan. Ensimmäistä keskustelua, että on jo käyty, mutta mitään tyhjentävä vastauksia ei ole vielä saatu aikaan. Kokonaisvaltaisena tavoitteena Euroopan unionin talousarviossa tulee olemaan naisten aseman parantaminen läpäisyperiaatteen avulla. Ja olen valmis eh, tulemaan teidän pakillenne uudestaan, kun olen valmis ehdottamaan konkreettisia välineitä olen silloin siinä vaiheessa valmis keskustelemaan teidän kanssanne. Sitten seuraavaksi Lavovski. Herr Kommissar, eigentlich beide Jens Geier und... Oikeastaan Jens Geier ja Jean Dupré ovat esittäneet kysymykseni, mutta, mutta muotoilen sen nyt vähän toisella tavalla. Minä muistan sitä aikaa, jolloin olimme yhdessä komissiossa. Lähestymistapasi oli pragmaattinen ja realistinen. Ja ihan käytännön näkökulmasta – uskotko, että on mahdollisuudet uudistaa omien varojen järjestelmää? Minkälaiset mahdollisuudet ovat? Itse aikoinani niin yritin, se oli aika vaikeata. Tarjoisiko Brexit sitten mahdollisuuden, en tiedä. Mutta haluaisin nyt pragmaattisen reaktion. Montin raportti ei välttämättä takaa sitä, että omat varat lisääntyisivät. Sitä täytyy perustella paremmin. EUn puolelta meidän täytyy tehdä enemmän työtä. Meidän täytyy osoittaa, että investointi tuottaisi lisäarvoa. Ja sitä nyt tässä yhden ajatuksen. Jos maahanmuuttaja, rajavartiointi, ja siitä se EU-toimivaltaan kuuluva asia. Emme haluaisi, että tämä vaikuttaisi muihin EUn tehtäviin, esimerkiksi tutkimuksiin, tutkimukseen. Ja jos meillä olisi tällaisia keskusteluja budjetista, niin olisi hyvä argumentti omien varojen puolesta. Näin ei vaikutettaisi maatalouteen, infrastruktuuriin tai verkkoon Eurooppaan tai muihin aiheisiin. Minusta se olisi vahva argumentti. Tämä olisi jäsenvaltioiden ja niiden turvallisuuden tai toiseksi Monti-raportissa käsitellään monia omien varojen mahdollisuuksia, esimerkiksi transaktiovero, hiilidioksidivero, energiavero. vakauttaminen – ää, arvonlisämaksut. Täytyy olla realistisia siitä, mitä neuvosto hyväksyy tai ei. Victor Negrescu. Victor Negrescu. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kohesiopolitiikka on monelle jäsenvaltiolle tärkeällä sijalla. Minä viittaan tässä itäisen Euroopan maihin. Minä olisin kovasti kiinnostunut kuulemaan jotain teiltä tästä. Mikä on kohesiopolitiikan tulevaisuus Euroopan unionissa? Ajatellen toista MRK-puoliskoa ja nyt tulevaa MRK. Mitä kuvittelee tapahtuvan niillä varoilla, joita ei ole tähän mennessä käytetty? Miten te asian näette? Miten voitaisiin antaa jäsenvaltioita, jotka ovat vaikeuksissa käyttää näitä varoja. En voi sivuttaa yhtä tärkeää näkökohtaa. Viittaa niihin lausuntoihin, joita ainoitte 2013 ja Saksan viestimiä nyt tässä siteeraan. Sen sijaan, että torjuttaisiin velkakirjaisia, Eurooppa näyttäytyy instituutiona, joka vain läksyttää muuta maailmaa. Minä olen vähän huolestunut niistä maista, jotka eivät voi huomioon tulla Bulgariaa, Romania, Italiaa. Te totesitte, että Ranskakaan ei ole valmis taloudelliset siihen, mitä niiden pitäisi tehdä. Oletteko todellakin sitä mieltä, että nämä maat ovat täysin mahdottomia hallita? Totta kai minä olen eri mieltä. Olin 2013 erkin eri mieltä. Haluaisin, että voisitte vähän selittää näitä lausumia, ehkä jopa peruanne, koska te aiotte nyt hoitaa Euroopan unionin talousarviota ja myös inhimillisiä voimavaroja. Mainitet myös nämä 2013 mainitut neljä maata. Ich finde, dass die Stabilität Minun mielestäni jäsenvaltioiden vakaus on huolestuttava asia tällä hetkellä. Monia hallituksia on vaihtunut tian tahtiin. Meillä on epävakaita hallituksia ja hallituksia, jotka eivät pysty kunnolla toimimaan. Bulgarialla on pian toivottavasti hallitus, joka pystyy toimimaan kunnolla. Hätärahaston yhteydessä meidän täytyy käyttää tuen siirrettävyyttä joustavuutta hyväksi. Yksinkertaisemmin sen täytyy pyrkiä. Ja direktiivejä, kun annetaan, niitä tyypistä täytäntöön ja varoja täytyy voida periä takaisin, mikäli rakennerahastovaroja on käytetty epäkelvolla tavalla hyväksi, mutta hyvin monimutkaista. Meidän täytyy vahvistaa myöskin jäsenvaltioiden toiminta valmiuksia mukaan luettuna asiantuntemusta jäsenvaltiossa myöskin, niin asiantuntemusta Euroopan puolella täytyy vahvistaa. Mutta voin vain sanoa teille, että tämä rakennerahasto-ohjelmat tulevat olemaan tarpeisia monien vuosien ajan, koska Euroopassa eri alueet tarvitsevat näitä ohjelmia. Mikäli joku tulee Saksasta uusien osavaltioiden tilanteen kohentaminen sen jälkeen, kun Saksa yhdistyi, ei olisi koskaan onnistunut niin hyvin ilman EU, EUn tukia esim. Brandenburgissa ja Saksenissa. Rakennerahasto ovat erittäin kipeästi tarpeellisia. Ja myöskin vahvojen suurien valtioiden etumukaista on pitää kiinni rakennerahastotoiminnasta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti olette oikeassa sanoessanne, että budjetti on kulmakivi. Se on erittäin tärkeä toimiala, joka on tämän Lissabonin sopimuksessa. Olette puhuneet jotakin välineiden ulkoistamisesta. Ja kun EFSin mahdollisesta jatkamisesta puhutaan, niin onko parlamentti syrjäytetty näistä neuvotteluista? Tiedätte, että me puhumme parlamentissa talous- ja budjettivaliokunnassa euroalueen budjeteista valikunta-aloitteisessa mietinnöstä. Mitä mieltä te olette euroalueen vakauttamisesta niin, että ei-euromaita ei syrjäytettäisi? Kiitos. Wie vorher äh, dargelegt, es gibt Zeiten, in denen man schnell und on alueita, joilla voi toteuttaa nopeasti ja pragmaattisesti uusia välineitä. Meillä on rahoituskriisi, meillä on maita, jotka ovat lamassa tai talous on pysähtynyt – ja komission puheenjohtajan ehdottama Euroopan investointipankin toteuttama EPSI on ollut väline toimia siellä, mutta sitten on muita integroinnin muotoja, joissa budjettia täytyy vakauttaa ja uskon, että on monivuotista rahoituskehitystä ajatellen. Ja nyt viittaan teidän johtamanne valiokuntaan. Meidän täytyy tarkastella kaikkia ohjelmia, rahastoja ja muita ja miettiä, miten ne integroidaan e- EUn budjettiin. Minusta EFSI-rakenne on ollut hyvä. Kollega Katainen on johdossa sen suhteen. Ja kun ollaan tarkasteltu tarkasteltu EFSin toimintaa ja tuloksellisuutta, niin minulle on ollut tärkeää, että, että budjetti on tässä etusijalla. Olin kymmeniä vuosia Saksan osavaltiossa. Toissa ja olen aina sitä mieltä, että parlamentin täytyy olla partneri ja samalla viivalla budjetissa. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että investointipankki on erittäin tärkeä kumppani ja se on yhä enemmän läsnä myös, kun toteutetaan Euroopan unionin politiikkaa. Uusi Junckerin suunnitelma mukaan lukien ja siihen on enemmän pantu rahaa, mutta vaikuttaa myös siltä, että komissio pyrkii ottamaan haltuunsa osan hallinnoinnista, joka annettiin investointipankilla. Ja se on ajatellut, että investointipankin ulkoinen mandaatti olisi suppeampi. Tämä koskee myös Afrikka-suunnitelmaa. Neuvoston kohdalla tämä ei mennyt läpi ja parlamentin kanssa vielä neuvotellaan, mutta olisi kiva tietää, mitä mieltä te olette, herra Oettinger, tästä, että haalitaan tämä takurahasto takaisin komissiolle, pitäisikö tästä parlamentin ruveta kisaa käymään, esittää vastaehdotus siihen, mitä neuvosto on esittänyt. Wir sind äh, viele Mitarbeiter. Ähm, Meillä on suuri joukko työntekijöitä investointipankissa Luxemburgissa ja komissiossa pääosastolla. Minä pidän kumpaakin työntekijäryhmää erittäin suuressa arvossa. EIP on erittäin arvokas kumppani, kun on kyse pankkialan kompetenssista ja järkevästä arvioinnista, jota tarvitaan, ja laskelmista ja arvioista eri hankkeiden ja infrastruktuurin hankkeiden kohdalla. Arvostamme EIPn asiantuntijat suuresti. Komissiolla on hyvin paljon kokemusta siitä, miten pistetään täytäntöön infrastruktuuri- ja kohesiohankkeita jäsenvaltiossa. Siksi minä uskon, että tämä pätee esirahoitukseen ja muihinkin tehtäviin. Joko me tai Euroopan investointipankki toimimme. Me toimimme erittäin täydettävästi, täydennä toisiamme toimissaan ja uskon, että tämä on oikea tapa hoitaa asioita. Näytetään selville siitä, että Euroopan investointipankilla, Euroopan investointipankilla on oma vastuualueensa. Ei te saa kuitenkaan olla demokraattisen valvonnan ulkopuolella, eikä te parlamenttina voitte valvoa investointipankkia. Junckerin suunnitelmassa on 16-18 miljardia rahaa käytettävissä. Ja te olette sitä valvomassa täysin avoimella tavalla. Täytyy rahoitus ja valvonta hoitaa ja kun, kun operatiivisesta puolesta ep toimissa ja komission toimissa, niin kyllä parlamentin oikeus olla selvä siitä, missä mennään. Thank you very much, uh, Edustaja Muressan. Uh, uh, firstly, thank you. Paljon kiitoksia. Ensiksi kiitos konkreettista vastauksista. Olette ottaneet selkeän kannan tärkeisiin asioihin mukaan lukien omat varat ja tuleva monimuotoinen rahoituskehys. Otatte varmaan parlamentin huomioon ja kerrotte no, nopeasti ja ajoissa kehitys, kehityksistä alueella. Sitten nopeasti kaksi kysymystä. Viime vuosina rahoitusvalinneet ja niiden käytön lisääntynyt esimerkiksi EFSin myötä. On tärkeitä välineitä, mutta olemme myös nähneet, että jäsenvaltioita, joilla on vaikeuksia käyttää rahoitusvälineitä, koska noiden maiden rahoitusmarkkinat ovat kehittymättömämpiä. Bukarestin Sofia rahoitusmarkkinat on vähemmän kehittyneitä etäkoon esimerkiksi Frankfurtissa. Kysymyksenne, minkälaista tasapainoa te näette rahoitusvälineet EUn avustusten välillä tulevaisuudessa? Toinen kysymys on, että EU tukee, tukee sitä, että kaikki eurooppalaiset nuoret, jotka 18 saavat Euroopan varoista Interrail-lipun. Georgiva oli sitoutunut pilottiprojektiin. Minkälaisia näkemyksiä teillä on tästä projektista? Ja miten te näette tämän nuorten Interrail-projektin rahoittamisen EU-varoista? Die Kommission und auch die EIB, e wir betrachten. Komissio ja EIB e katsovat, että takuiden antaminen esirahoituksesta alueille ja hankkeille täytyy varmistaa. Ja pankkeja tarkastellaan tavanomaisten mittareiden avulla. Ei käy päinsä, että joissakin jäsenvaltiossa on suuri osallistumistaso, joissakin ei ollenkaan. Euroopan investointipankilla on tässä merkittävä tehtävä. Pankit ja pääomamarkkinat voivat toimia ja mikäli meillä on pankkiunioni ja sisämarkkinat, silloin täytyy sellaisten alueiden, joissa pankkisektori on heikko tai konservatiivinen, saada myöskin mahdollisuuksia saada investointeja ja takuita EIPn ja komission suunnalta. Jossakin vaiheessa sitten komission täytyy yhdessä kansallisten tai kaupallisten toimijoiden kanssa keskustella siitä, miten voitaisiin tukea saada alueelle ja mitä Interrail-lippuun tulee. Meillä on Erasmus-ohjelma ja meillä on Euroopassa vapaa liikkuvuus ja juuri nuori ikäpolvi voi käyttää hyväksi liikkumisen mahdollisuuksia ja nuoret täytyy antaa huokeita, halpoja mahdollisuuksia matkusta Euroopassa. As, tuosta hankkeesta on puhuttu. Meidän täytyy tällaista voida pohtia, mutta ei tämä, tätä pidä tehdä Erasmuksen kustannuksella, vaan Erasmuksen lisäksi. Merci. Kiitos talous- budjettivaliokunnan kollegoille kysymyksistä. Kiitos teille, herra komission jäsen, teidän vastauksistanne. Ja tätä myöden rouva Gressle jatkaa puheenjohtajana. Kiitoksia paljon ja onnittelut erittäin täsmisestä ajankäytöstä. Ensimmäisenä puhujalistalla ovat koordinaattorit. Ensinnäkin edustaja Sarvama, olkaa hyvä. Um. Kiitos. Parahin komission jäsen. Minä ajattelin kysyä konkreettisesta täytäntöönpanosta tulosperusteisen budjetoinnin kohdalla, mutta arvon kollega Ashford jo sen kysymyksen esitti, mutta kun en oikein usko, että mitään kunnon vastausta annoitte, niin kysypä uudelleen. Mikä on teidän konkreettinen toimenne jotta tätä aloitetta voitaisiin viedä eteenpäin täytäntömällä tulosperusteista budjetointia. Ja, ja sitten tietojen tarkkuus, kun niitä tietoja jäsenvaltion viranomaista saadaan. Joka kerta tilintarkastus tuomioistuin kertoo vuosikertomuksessaan, että moni virhe olisi kyllä huomattu jäsenvaltioiden tasolla, jos komissio ja jäsenvaltiot olisivat käyttäneet kaikkea käytettävissä olevaa tietoa. Eli mitä te aiotte tehdä tilanteen kohentamiseksi? Kiitos. Komissaari, bitte. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos. Ehkä voisin antaa ihan konkreettisen esimerkin. Yhteyksien Eurooppa, verkkojen Eurooppa, kaasun ja sähkön toimittaminen, Niin varastointikapasiteetti ja myös se, että voidaan sähköverkko uusia. Meillä oli 1,8 miljardia, joka oli käytettävä kaikkeen tähän. Ja jos tilanne todellakin on tämä, niin meidän täytyy alkaa siitä, että määritellään ensin tavoitteet. Esimerkiksi integraatio kun ajatellaan sähkö- ja kaasumarkkinoita, me haluamme välttyä tilanteelta, jossa kaasua tulee vain jostain yhdestä kolmannesta maasta. Meidän täytyy jotenkin voimavaroja hajottaa ja saada myös perusrakenteita, että saadaan kaasun hinta alas. Ja Baltian maita tai Suomea, niin minä uskon, että lähteiden monipuolistamispolitiikkaa on kyllä johtanut siihen, että kilpailu on nyt kovempaa. Eli kilpailua on enemmän myös sisämarkkinoilla. Enää ei ole sellaista Damoklen miekkaa, joka liittyy boikotteihin. Ja siksi kaikissa hankkeissa meidän täytyy määritellä, mihin pyritään Euroopan unionin tasolla kussakin. Sitten voidaan mitata tuloksetkin tavoitteen näkökulmasta, ja onko oltu kustannustehokkaita vai onko se tehokkaampaa tehdä Euroopan unionin tasolla vai 28 jäsenvaltion tasolla. Ainakin mitä tulee digitoimiseen ja energiaan ja direktiivien yksinkertaistamiseen, niin siihen haluan paneutua. Haluan koordinoida tätä paremmin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, kun tässä on yhteisvastuu täytäntöpanosta. Edustaja Ajala Sender, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puheenjohtaja herra Oettinger. Minä haluaisin viitata kahteen salkun aiheeseen, mitä teillä nyt on ollut, digikysymykset esimerkiksi, ja kun ajatellaan teidän näkin ja siksi on hyvä miettiä myös tätä EUn tulevaa talousarviota espanjalaisena. Haluan nyt esille, että te intitte kovasti, että tarvitaan sakkoja Espanjan kohdalla, kuten Portugalin kohdallakin seuraamukset. Kuitenkin olisi ottanut siihen, että rakennerahastoja olisi satoja miljoonaa vedetty pois. Kun ajatellaan, kumpi maa on niin paljon uhrauksia jo tehnyt. Teidän kollegion kumppaninne jopa sanoivat, että ei tule seuraamuksia, niin te vain intitte, ainakin Saksa lehtien mukaan. Siksi minä kysyisinkin teiltä espanjalaisena ja Espanjan parlamentin jäsenenä, kun ajatellaan näitä reaktioita kansalaisten parissa Espanjassa, kun ajatellaan mitä tässä on kärsitty, niin mitä perusteluita voitaisiin antaa tässä? Jos jotain vastaavaa tulee vastaan jälleen, niin aiotteko toimia jälleen samalla tavalla? olkaa hyvä. Beim Thema der Haus mitä tulee jäsenvaltioiden budjettipolitiikkaan? Uskakseen tässä täytyy muistaa, että eurounioni ja euroalue ei saa jakaantua. Komissio on osittain vastuussa siitä, että sääntöjä noudatetaan. Ja puolin ja toisen on esitetty perusteluita ja Hyvin paljon kritiikkiä on ollut ilmoilla. Espanjan ja komis- Portugalin puolelta on kritisoitu komissiota ja esitetty argumentteja myöskin Suomesta, Saksasta ja muualta käsin. Ja nämä argumentit ovat olleet toistensa vastaisia. Ja tämä on johtanut tiettyyn jakaantuneisuuteen. Mutta minä pyydän ymmärrystä sille, että me olemme vastuussa siitä, että budjettikuripaketin sääntöjä täytyy kunnioittaa, sekä Sixpackin että Tupakin sääntöjä täytyy kunnioittaa puolin ja toisin. Monissa jäsenvaltioissa on ongelmia tämän suhteen. Ja sun, kunnioitamme kyllä näitä huolia tänne esitetty. Ja kun on kyse rakennerahasto-ohjelmista Portugalissa, Espanjassa ja uusissa jäsenvaltioissa, olemme tietoisia kyllä tähän liittyvistä ongelmista – näissä maissa on ollut vaikea tehdä investointeja ilman eurooppalaisia hankkeita, eurooppalaisia varoja, eurooppalaisia varoja. Tämä ei olisi ollut edes mahdollista. Minä tulen lupaamaan, että en komissiossa edusta Saksan hallitusta, vaan edustan Eurooppaa. Olen Saksasta alun perin, mutta olen vastuussa komissiossa eurooppalaisista kysymyksistä ja Saksalla ei tässä erityistä roolia, saksalaisuudelle erityistä roolia tässä suhteessa. Edustaja Czarnecki. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Ettinger puheenvuorostanne. Minulla on kysymys. Äsken se, se yhden Euroopan parlamentin yksikön tekemässä tutkimuksessa – tartan, että avustuksista useat sidosryhmät jakavat tämän analyysin palautteen. Miten aiotte parantaa järjestelmää ja missä taulussa? Komissaari Komission jäsen, olkaa hyvä. Nichtregierungsorganisationen sind Teil unserer Bürgergesellschaft. Kansalaisjärjestöt ovat osa kansalaisyhteiskuntaa. että ihmiset ovat sitoutuneita vapaaehtoispohjalta. Niiden toiminta on tärkeää parlamentille, komissiolle ja neuvostolle. että paikallisella tasolla, alueellisella tasolla, Euroopan tasolla olen haluan osoittaa kunnioitusta niiden työlle ja kansalaisjärjestöjen toiminnan edistäminen on tärkeää esimerkiksi projektirahoituksessa ja budjetin kautta. Mutta kun rahoitusta saa eu budjetista – niin silloin joutuu myöskin budjettivalvonnan alaiseksi. Ja tilintarkastustuomioistuin valvoo niiden varankäyttöä. Olafkin, Olafillakin on tehtävänsä. Pitää pitää huolta siitä, että kukaan, joka saa EUlta varoja, ei tee petoksia. Tämä koskee kaikkea käyttöä. Emme halua syrjä ketään ja haluamme tukea kansalaisjärjestöjä. Edustaja Ali, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissaari sen suurimpia haasteita jäsenvaltioissa, kun käytetään EU-varoja, on yksinkertaistaminen. Näiltä sen ehdotuksen eh, herra Dyberin valitseminen vastuuhenkilöksi on juuri se, mitä tässä tarvitaankin. Kun nyt elämme tärkeää aikaa MRNK on täytäntöönpanossa ja meidän täytyy ratkaista tärkeysjärjestys, haluaisimme tietää, miten te sitoudutte tähän, niin että voidaan jatkaa hyvää yhteistyötä <clears throat> eri valiokuntien kesken, niin että täysin mittaisesti tulosperusteinen, suoritusperusteinen budjetti, se lisää uskottavuutta EU-ssa. Investointisuunnitelma on sinällään myönteinen, mutta vielä on avoimia kysymyksiä siltä osin, miten se voidaan saada toteutettua. Mitä mieltä te olette siitä, että otettaisiin useita Euroopan mittaisia hankkeita, jotta jäsenvaltiot voisivat siitä hyötyä? Toiseksi halusin kiinnittää huomiota myös ongelmaan, joka liittyy ohjelman täytäntöönpanoon MRK-puitteissa se, että jos tulee viivästyksiä käynnistämisessä nykyisellä ohjelmakaudella, kun 2017 maksut ovat kovin pieniä ja niitä on lykätty loppuvuosiin. Mitkä ovat ne kysymykset ja ongelmat, joita saattaa tulla vastaan EUn talousarviossa varsinkin Brexitia ajatellen? Herr Kommissar, bitte. sen, olkaa hyvä bei allen Förderprogrammen. Kaikissa tukiohjelmissa, kaikilla tasoilla täytyy varmistaa tasapaino yksinkertaistamisen ja to- byrokratian purun ja kevyen, helpon toteuttavuuden ja toisaalta virheiden välttämisen ja tehokkuuden menettämisen välillä. Varsinkin Euroopan tasolla näin on. Ja kun on kyse tukiohjelmista paikallisesta tasolla, niin totta kai ei ole helppoa. Onpa sitten kyse nuorisotyöllisyyshankkeista tai muista, mutta Euroopan tasolla tilanne on vielä monimutkaisempi, kun on 28 erilaista toimintakulttuuria ja hallintotapaa. Silloin ohjelmien toteuttaminen on hyvin monimutkaista. Omassa kotimaassani kuulinana viljelijöitä, että maataloustukien saaminen yrittää monimutkaista. Tuottajan täytyy tuottaa ja myydä ja sitten toimivilla kirjanpitäjänäkin. Mutta kun on kyse maataloustukiohjelmista ja viherryttämisestä ja luonnonsuojelusta ja konkreettisista toimista, niin ei tämä kaikki ole helppoa. Tässä täytyy toimia ja tehdä suorastaan spagaati. Ja nykyisen, moni, moni, nykyisten monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä täytyy muistaa, että tietty määrä hallintomenoja on tarpeen, jotta voidaan mielekkäällä tavalla saada aikaan tehokkuutta ja taistaa sama korruptiota vastaan. Seuraavana puhujalista on Dennis de Jong. Kiitoksia puheenjohtaja komissaari Oettinger. Yksi talousarvion valvonta valiokunnan kysymystä liittyi loppareiden toimintaan. ja loppareiden toimintaan ja kansalaisjärjestöjen ja kuluttajajärjestöjen ja ympäristön järjestöjen toimista 10 prosenttia oli kirjattu. Mutta talousarvojen valvontavaliokunnassa, kun tarkastellaan määräajan käyttöä ja lopparijärjestöjä, niin suuret yritykset ovat erittäin aktiivisia loppareita – erittäin aktiivisesti lobanneet tiettyjä tahoja, ja, ja kun tarkastetaan komission asiantuntijatyöryhmiä ja, kust, ja kustannusten, ää, erilaisten kustannusten ilmoittamista, niin oletteko te ilmoittamisen puolella, ilmoittamisen kannalla vai ette? Äh, Olen 17 edellisen seitsemän vuoden aikana pitänyt paljon kokouksia kansalaisjärjestöjen kanssa, ay kanssa, paikallisella tasolla, alueellisella tasolla ja myös eu tasolla. Kukaan ei ole koskaan valittanut rahoituksen puutteesta. Jos digitaalista taloutta ajattelee, ja se on teille uusi aihe, niin näette, että pk-yritykset, kansalliset te- järjestöt eri tasolla istuvat tuhansia pyyntöjä. Ja jollakin alueella kauppakamarit ei keskittyvät myös digitalisoitumiseen – Olen ollut noin 30-40 tilaisuudessa jäsenvaltioissa ihan vain puhumassa digitaalista vallankumouksesta. Vallankum- tällainen vallankumous on käynnissä ja meidän täytyy olla tarkkana, koska jos emme ole varovaisia, niin EU ja Aasian ja Yhdysvaltojen väliin ja hampaisiin. Kysymys ei ole vain teollisuudesta, vaan työpaikasta seuraavan sukupolven työpaikoista, miesten ja naisten. Komissio näitä työpaikkoja luo. Hyvä infrastruktuuri, hyvä koulutus luovat työpaikkoja. Joten kaikkien jäsenvaltioiden taloudet ovat tarpeen. Samoin yritykset, pienet ja suuret keskustelemme yritysmaailman kanssa työpaikoista. Me haluamme, että Euroopassa investoidaan. Keskustelen Huawei, Alibaban, Siskon kanssa, HPn kanssa. Pyritään kasvattamaan sisämarkkinoiden kiinnostavuutta asialaisten ja muiden silmissä. Kuka tahansa ekonomisti teki saman, sosiaalidemokraatti, vihreä, kaikki tekisivät samoin. Meillä on paljon vihreitä. Saksassa he tekevät samoin. Meidän, meidän on tehtävänä osoittaa teollisuudelle, kuinka houkuttelevaa Eurooppa on. Seuraavaksi edustaja Javo. Kiitoksia puheenjohtaja. Parain komissio sitten 2014. Olette Telechat Telekomin ja muita tavanneet salkkunne puitteissa. Teillä on kaikki yksi hämärimpiä lobbaus taustoja, ajatellaan vain julkaisutietoja. Teillä on aika epäilyttävä tulkinta läpinäkyvyydestä loppauksen liittyen, kun ajatellaan myös näitä satunnaisia yksityislentoja, jos tietty oli pitänyt tapaamista kokouksena. Nykyisessä alkussanne on myös loppaukseen liittyvä läpinäkyvyys ja valvonta koko komission osalta. Minä kyllä väittäisin, että henkilökohtainen historiana on kaikkea muuta kuin takuu sitoutumiselle, kun on kyse loppauksen läpinäkyvyydestä kansalaisten luottamusta ajatellen Euroopan unioniin. Siksi minä kysyisinkin teiltä, mitä konkreettista te aiotte tehdä, jotta voitte porsaanreijät loppauslainsäädännössä tukkia, kun niin hyvin itse tunnette. Ajatellen nykyisiä sääntöjä, kun yksi puolue on sitä peräänkuuluttanut, kuuluttanut mitä kutsua kokoukseksi ja miten voitte taata sen, että asiat on käytös saa seuraamuksen uusien määräysten nojalla? Komission jäsen, olkaa hyvä. Ähm, Herr Abgeordneter. Mm, niin. Kuinka mitä tulee minun taustaani, niin minä kyllä pyytäisin teiltä, että käynyt herra Bytikofferien puoleen. Hän tuntee minut hyvin vuosien ajalta. Hän tuntee minun vahvat ja huonot puoleeni. Hän on kuitenkin luotettava todistaja. Hän tietää minun ammatillisen ja poliittisen kokemukseni. Hän vuosien ajan teki työstä minun kanssani Baden-Württembergin parlamentissa ja varmasti hän voi antaa tarkan kuvan myös henkilöstäni. Digiagenda on erittäin tärkeä osa minun työtäni jo ollut, laajakaista niin ikään, televiestintä ylipäätään. Se ei ole vain jokin sivuseikka, vaan se on hyvin tärkeä osa digivallankumousta. Ja tämä ei ole kovin hyvällä tolalla Euroopan unionissa. Ja siksi minun täytyy tavata näitä yrityksiä, kaikkia toimijoita Euroopan unionissa, kansallisia toimijoita, mutta myös alueellisia ja jopa kunnallisiakin toimijoita. Täytyy tavata vakiintuneita yrityksiä, niitä myös, jotka etsivät paikkaansa markkinoilla. Siksi minä olen puhunut suhteellisesti ottaen enemmän erilaisten järjestöjen kanssa kuin yritysten kanssa tämän toiminnan puitteissa. Täytyy huomioida myös direktiivi, joka on tulossa, ja viestintäpaketti, televiestintäpaketti ylipäätään. Se esiteltiin viime vuonna, se on keskeinen osa työtäni niin ollut. Ja sitä ei voida toimia, toteuttaa ja valmistella, ei tapa toimijoita alalta, joilla on asiantuntemusta alalta. Näin minä olen työtäni tehnyt. Talouden digitalisointi ja ne miljardit ja miljardit, joita siihen tarvitaan, niin todella on kyse 500 miljardista, joka täytyy tähän 5 g sijoittaa. Se ei onnistu, ellei me tapaa myös alan edustajaa. Siksi minä olen pitänyt niin tärkeänä, että, että, että tapaan yritysjärjestöjä, johtajia. Ei tässä tarvitse puolustella sitä sen enemmän. Ja minä olen ollut myyn, hyvin hyökkävälläkin kannalla. Tässä on pieni ongelma puheenjohtajan kanssa, koska yhteensä piti mennä kolme minuuttia. Seuraavaksi edustaja Valli, mutta FTDstä, FTDstä, mutta hän ei taida olla paikalla. Onko teillä joku muu tuosta ryhmästä? Ellei ole, niin sitten edustaja Steho Kiitos, puheenjohtaja. Toivottavasti kysymykseni ei ärsytä teitä niin paljon kuin edelliset kysymykset. Olen Kokobon jäsen ja jotkut organisaatiot eivät halua olla yhteistyössä auditointiprosessissa talousarviomenettelyissä vastavapainen myöntämisessä neuvosto on tällainen vastahankainen. Ja EU-kansalaiset sotautuvat tähän kriittisesti. He sanovat, että EU-instituutiot eivät ole seurattavia niin Ne lupasi ratkaista tämän ongelman. Oletteko te perillä tästä ongelmasta, mitä aiotte tehdä? Sitten toinen kysymys. Kollegat jo sanovatkin, mitä melkein aion sanoa. Ka- 21-28 budjetti tulee valmisteluun vuoden 20 tienoilla. Minkälaisia prioriteetteja teillä on silloin sisäinen turvallisuus ja, tai muut kysymykset? Arvon edustaja, ei tästä tarvitse edes kysyä. Demokratia edellyttää sitä, että otetaan vastuu siitä, mitä tehdään. Olipa sitten kyse parlamentista, neuvostosta tai jostakin ministeristä tai komissiosta. Demokratia täytyy varmistaa, muuten emme ole vakara pohjalla. Me olemme vastuussa kansalaisille. Se on demokratia. Monessa suhteessa voitaisiin saadakaan parannuksia. Komissio pohtii, miten tilannetta voidaan parantaa, kuinka voidaan paremmin kommunikoida median suuntaan ja sosiaalisen median avulla, tai järjestää päivittäisiä liistötilaisuuksia ja kuinka voidaan paremmin muuten tehdä tiedotustyötä myöskin kansallisten parlamentin suuntaan niin poispäin. Uskon, että kun te toimitte vaalipiireissänne, joka komissio on jäsenvaltiossa paikan päällä, se ta- meillä on jo tarvetta parantaa tapaamme tiedottaa asioista paikan päällä. Avoimuus Euroopassa on, Euroopan taso on suurempaa kuin muilla tasoilla. Yhdenkään, yhden jäsenvaltion yksikään ministeri ei toimi niin avoimesti kuin me toimimme. Vielä on tässä pieni ongelma. Kun tarkastetaan jäsen, tai väestömäärää, niin meillä on vähemmän edustajia per väestömäärä. Tämä on yksi ongelma. Kansallisministerit ja pormestarit, kansallisministerin ja pormestarit saa paremman tietoa Euroopasta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä voin vain sanoa seuraavaa. Olen vakuuttunut siitä, että tutkimuspuolelle ja innovaatioihin täytyy saada aikaan lisää toimia, koska sieltä saadaan rapasta lisäarvoa, joten noiden rahoitus täytyy lisätä tulevissa rahoituskehyksissä. Edustaja Geier, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Talousarvion valvontavaliokunnassa me olemme kovasti miettineet sitä, miten voitaisiin virhetasoa laskea talousarvion täytäntöönpanossa. Ja mielestäni on hyvä varmasti tähdentää tätä, koska se on niin keskeinen kysymys, jotta Euroopan unionin politiikka ja toimielimet saisivat enemmän legitimiteettiä. Näin voitaisiin taivutella myös euroskeptikkoja – ymmärtämään, että myös parlamentti on olemassa, kun eivät välttämättä ole halukkaita myöntämään sitä, että on vain olemassa ei pelkästään muodollinen virhe, vaan että aina olisi kyse petoksista. Eli meidän täytyy jotenkin päästä käsiksi näihin virheisiin. Talousarvossa on eri osia, kuten maaseudun kehittäminen, aluepolitiikka, joissa on aika räikeitä ja korkeita virhetasoja. Vuosi toisensa perään tilintarkastustuomioistuin on vuosikertomuksessa tämä tuonut esille. Ja siis jäsenvaltiot eivät edes käytä käytettävissä olevaa tietoa, eivätkä huomaa virheitä niilläkään alueilla, joissa ovat toimivaltaisia. Eli mitä täytyy tehdä tämän muuttamiseksi? Komission sen. Talousarvion valvontapuolella olen tavannut lukuisia työntekijöitä viime aikoina, viime viikkoina ja saanut hyvin paljon tietoa tämän, tällä työskentelyltä ihmisiltä. Ja pyysin, että jatkavat samaa rataa kuin tähänkin saakka. Mitä virhetasoon tulee? Virhetason suhteen tilanne menossa parempaan suuntaan. Prosenttiluku on pienentynyt. Tätä tietä täytyy jatkaa. Mitä tulee varojen takaisin perintään? Virheitä voi aina syntyä. Virheet ovat eri asia kuin petokset tai korruptio. Virheitä voi sattua. Virheiden tekeminen on inhimillistä, erehtyminen inhimillistä. Ja virhe täytyy oikeusta ja korjata ja pyrkiä jatkossakin vähentämään virhetasointa päästään alle 2 prosenttia vielä alemmalle tasolle. Tämä on seuraava askel. Me teemme yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa parhaimmalla tavalla. Minä olen halukas tähän ja valmis tähän, ja uuden puheenjohtajan kanssa on tästä jo puhunutkin. Virhetaso politiikka täytyy hoitaa rintarinnan muiden arviointikriteerien kanssa. Budjettipolitiikassa, budjettipolitiikan puolella täytyy keskustella siitä, kuinka arviotilannetta EPO esimerkiksi Euroopan syyttäjän viranomainen voidaan ottaa myöskin avuksi tähän. Ja Georgievan kanssa olen keskustellut siitä, kuinka saataisiin aikaan tilanne, jossa veronmaksajien etujen mukaisesti käsitellään eurooppalaisia varoja. Meidän täytyy minun arvioni mukaan esimerkiksi maaseutupuolella ja rakennerahastopuolella pyrkiä verkintää parantamaan tilannetta. Charles Kylopui puhui puheestaan, joten edustaja Diapajova, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Hyvä ottavuutta ensiksi. Osa kollegoista aloittivat vuoden hyvissä tunnelmissa. He vitsailivat, kiittävät teitä kattavista vastauksista, mutta minä päin ole kuullut niin paljon konkreettisia vastauksia, että joudun palaamaan johonkin kysymyksiin, jotka ovat jääneet vastausta vaille. Ensinnäkin asia, joka on meille rakas, tasa-arvojen valvontavaliokunnasta sanoi, että olet erittäin kiintynyt äh, tuloksellisuuden mittaamiseen. Ja te odottaatte, että tuloksia mitataan ja myös sidosryhmiä, mutta kaksi te- tärkeää tekijää tästä puuttuu. Äh, äh, johtajuus ja jatkuvuus. Johtajuutta meille luvattiin ja vahvaa johtajaa, joka ohjaisi tätä prosessia. Missä on tämä johtaja, jota odotamme? Missä on tämä jatkuvuus suhteessa edeltäjänne? Minkälaisia konkreettisia askelia teillä on? Sitten toinen kysymys, joka mainittiin. Kollega mainitsi tämän henkilökohtaiseen suikkukonnen matkan. Voisitteko haluaisitteko selkeyttää näitä lentojen käyttösääntöjä? Eipäs nyt vitsailla vuoden aluksi sitten. Antakaa meille konkreettinen vastaus. Komission jäsen, olkaa hyvä. Zum zweiten Punkt habe ich. Tähän jälkimmäiseen seikkaan. Olen antanut jo tyhjentävän selvityksen. Ja kun, silloinkin kun vastasin kirjallisen kysymykseen, joka tähän liittyi. Tähän ensimmäiseen kysymykseen tulosperusteiseen budjetointiin. toiminnan aiemmin energia-alalla, tai kun on toiminut energia-alalla, tiedämme, että kaasusektorilla on monia ongelmia sen valtiossa, monopolitilanteita ja myöskin toimitusongelmia sen valtiossa, kuten Itämeren maissa on juuri tällaisia ongelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme useampia energiantarjoajia. tarjoajia enemmän kaasujohtaja, enemmän monipuolisempaa tarjontaa. Tämä ratkaisu Liettua, Suomi, Viro tarvitsevat kenties rahoitusapua tässä EU-ta energia, energiatoimitusvarmituksen parantamiseksi. Kaasun hinta täytyisi saada tilanteeseen, jos meillä on eurooppalaiset kaasumarkkinat. Tarvitsemme yhteenliittymiä, kaasuputkia täytyy liittää toisiinsa, tarvitaan LNG-terminaaleja ja myöskin varastointikapasiteettia. Kaasun hinta saada, voidaanko se määrittää eurooppalaisilla markkinoilla, onko useita tarjoajia, toimittajia, useampia lähteitä, useampia kaasuputkia, kyllä vai ei? Tämä on ratkaisevaa ja ovatko hankkeet menestyksekäitä vai eivätkö ne menestyksekäitä. Budjetti komissaarin lisäksi kaikki muut asiantuntijakomissaarit ovat vastuussa tilanteen kehittämisestä, esimerkiksi PK-yritysten edistämisestä vastaava komissaari, infrastruktuuri, asioista vastaava komissaari, työllisyys ja kehitys, komissaari ja niin poispäin. Kaikki täytyy pohtaa yhteen hiileen ja loppujen lopuksi te olette itse valvojan asemassa. Voin hyvinkin kuvitella, että keskusteluissa te asetatte tiettyjä tavoitteita, koska ei kyse voi olla siitä, että vain komissio asettaa tavoitteita ja tarkastelee tuloksia, vaan budjettikeskustelun yhteydessä parlamentti voi antaa alanootteja tekstiin ja asettaa tiettyjä tavoitteita, jotta kahden, kolmen, neljän vuoden kuluttua tavoitteisiin voidaan päästä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä yhdessä toimia tässä johtajan tavoin. Ja kollega Georgievan ehdotus on vasta alkua tälle kaikelle. Seuraavia monivuotista rahoituskehyksen yhteydessä voidaan syventää ja laventaa tätä keskustelua. Kollega Ashworth von ECR, bitte. Kollega Ashworth ECR, olkaa hyvä. Uh, commission. Komission jäsen. Äh, Järjestelmä vastainen auktoriteettien vastainen äänestäminen lisääntyy. Niin monet eurooppalaiset pitävät EUta etäisenä, byrokraattisena, eivätkä he ole sitä mieltä, että EU työskentelee heidän puolestaan. Joskus tuntuu siltä, että eh, Euroopan vastustellaan kaikki argumentit. Budjettikomissaarina teillä voisi olla valtava vaikutus siihen, miten EU saattaisi löytää uudelleen yhteyden näihin ihmisiin. Millaisia ajatuksia teillä on. Miten te tekisitte tämän? Herr Kommissar, bitte. Für das europäische Projekt zu. Kuinka äh, edistettäisiin eurooppaista hanketta rahoituspolitiikan ja budjettipolitiikan puolella? Minä voisin todeta, että on olemassa monia hankkeita, jotka voidaan Euroopan tasolla toteuttaa kustannus tehokkaammalla tavalla tutkimuspuolella esimerkiksi. Olen valmistanut ohjelmaa, joka liittyy pilvipalveluihin. 80-luvulla 70 parhaasta toimijasta Euroopassa oli eurooppalaisia. Nyt niitä on vain yksi. Meillä on satoja alueita, 28 erilaista toimintakenttää. Mutta tutkimus- ja tuotekehityspuolella ei ole yhtenäistä tilannetta. Meidän täytyy eurooppalaisia varoja käytössä, että voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden toimia. Niitä saadaan aikaan muutama supertietokone Euroopassa, jotka olisivat kaikkien käytettävissä. Tämä olisi kustannustehosta innovatiivista toimintaa. Eri aloilla voidaan osoittaa tyyppisiä esimerkkejä. Minä olen peräänkuuluttanut subsidiariteettiperiaatetta. Ja kun Euroopan tasolla käytetään määrärahoja, täytyy olla syitä siihen, siihen, että toimitaan Euroopan tasolla. Tehokkuuden täytyy parantua ja solidaarisuuden täytyy toteutua. Tehokkuus tai solidaarisuus voi olla perusteena, tai elinolosuhteiden parantaminen voi olla taustalla. Jokainen euro, joka me käytämme, täytyy käyttää hyvästä syystä. Se täytyy voida perustella veronmaksajalle. Täytyy voida perustella ihmisille, miksi on parempi käyttää tuo euro Euroopan tasolla eikä kansallisella tasolla. Kollegin Schmidt, bitte. Edustaja Schmidt. Ja danke, Herr Kommissar. Sie ha- Kiitos, komission jäsen. Teidän vastauksessanne liittyen tuleviin suunnitelmiin maaseudun kehittämisessä. Mainitsitte myös MRKon vuotuisen suunnittelun, että siinä huomioidaan myös kausi 2020 jälkeen. En tiedä, kannattaako sitä jo nyt miettiä, että voitaisiin saada joustoa enemmän varojen käyttöön. Toinen kysymys, eikö olisi mahdollista tai onko olisi, olisiko järkevää että kun Brexit on tulossa, voitaisiin jotenkin saada vauhtia määrärahojen maksamiseen näistä rahastoista. Euroopan parlamentissa olemme tällaista esittäneet, niin että mietittäisiin myös maaseudun kehittämisrahaston suuntautumista. In Meillä on joustavuutta joustavuutta eri otsakkeiden sisällä ja eri ohjelmien kohdalla ja talousarvion vuoden sisällä. Talousarvion vuoden viimeisenä kuukausina saatiin paljon aikaan ja joustavuus täytyy käyttää parhaalla tavalla hyväksi. Joustavuudella on kuitenkin aina tietty rajansa. Aina jossakin tulee raja vastaan. Täytyy olla selkeyttä, mikäli 470 miljardia tulopuolella joka, sitä paljon kuin rahaa on käytössä, täytyy joka ikinen päivä mielekkäällä tavalla käyttää tai parhaimmalla tavalla hyväksi. Me tarvitsemme joustavuutta. Mutta uskon, että tässäkin suhteessa on hyvällä tiellä, myös hyvän suuntaan. Euroopan kehitysrahasto sitten. Siinä on melkein 60-vuotinen historia takanaan, ja sen merkitys on tänä päivänä suurempi kuin koskaan, suurempi kuin koskaan. Naapurustopolitiikka ja kehityspolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka ja koulutuksen ja turvallisuuden parantaminen niissä maissa, joista pakolaisia tulee. Tässä kohtaa tarpeet vain lisääntyvät, eivät vähene. Minä olen valmis keskipitkän aikavälin tarkastelun ja seuraavien monitusrahoituskehysten yhteydessä tarkastelemaan sitä, voitaisiinko tuota e Euroopan kehitysrahastoa tuoda jopa lähemmäksi, lähemmäksi Euroopan talousarvioita ja integroida siihen. Tuossa rahastossa on parempi pitää rahaa kuin että tuo rahasto sisällytetään siihen talousarvioon niin, että siinä ei ole rahaa. Sen ulkopuolella toiminnan on parempi kuin, että siinä olisi rahaa ollenkaan. Tästä keskustella neuvoston kanssa. Tässä epäsuorasti mukana ovat myöskin kansalliset parlamentit. Ja ilomielin vielä palaan tämän asian pakelle. Brexit on tällainen ainutlaatuinen tapahtuma, siellä siis täytyy nähdä. Periaatteessa katson, että mitä kehitysapuun tulee, kehitysapu on eurooppalainen tehtävä. Siksi te täytyy rahoittaa Euroopan unionin talousarviosta. Edustaja Perinski. Thank you. Kiitos. Komission jäsen. Junckerin missiokirjeen mukaan vuonna 2014 teitä, teidän odotetaan nyt johtavan monimuotoisen rahoituskehityksen kehyksen uudistamiskeskusteluja ja valmistautumista 2020 jälkeiseen aikaan. Erityisesti tehtävänänne puuttua EU-budjetin järjestelmäisiin puutteisiin. Tunnustatteko sen, että EU-budjetin avainpuute on riittävien resurssien puute? Ryhdyttekö toimiin parlamentin päätöslauselman mukaisesti 2016 16, 7, 7 päätöslauselman mukaisesti, jossa päätetään, että rahoituskehyksen katot ovat liian alhaalla ja että se on nyt törmännyt rajoihinsa. Erityisesti siksi, että samassa missä kirjeessä Juncker painottaa, että me elämme unionissa, jossa on 29 valtiota. 29 on työttömät, monet heistä nuoria – he kokevat jääneensä syrjään. Ja että tämä 29. jäsenvaltio, sen pitäisi olla meidän ensimmäinen huolenaihe. Oletteko sitä mieltä, että miljardi uutta rahaa nuorisoaloitteille on täysin riittämätöntä, jos ette ole eri mieltä, niin miksi ette? Ja sanotte, että te odotatte neuvostolta kantaa. Tässä tulee Mankerille Lewandowskille sanoa, että Montein raportti on raportti, ei sen velvoittavampi. Ne ovat täysin riittämättömiä vastauksia ajatella, että tehtävänne johtaa. Ymmärrättekö tämän puolta säännöistä? Jos säännöt eivät tuota tuloksia, että mä että ne pitäisi kirjoittaa uudelleen. Muuten teidän kantanne on tällaista business as usual ja Talot ei riitä. Eh, Komissio on tehnyt ehdotuksensa ja tehnyt myöskin lainsäädäntöehdotuksia puolivälin arvioinnin, puolivälin arviointia silmällä pitäen viime vuoden aikana. Tällä hetkellä nyt eh, kaikki katseet kääntyvät eh, neuvoston suuntaan. Italian kanta, kun selkeytyy neuvostossa kenties päästään eteenpäin. Me olemme auttavassa, tukeantavassa roolissa. Joustavuuden suhteen saatu aikaan jo tulosta. Täytyy kaikkeen me, että 2014 maksukriisitilanne saadaan vältettyä. Ja 1920 vuonna toivon mukaan sitoumusten ja maksamattomien laskujen suhteen tilanne tulee olemaan parempi. Mitä tulee talousarvion rakenteeseen? Sanon, että niin kauan kuin elän, ja mikäli parlamentti esittää hyviä argumentteja menojen aikansaamiseksi, me, minä tulen tukemaan teitä tässä keskustelussa neuvoston kanssa. Seuraavat nyt on sopiva hetki yrittää keskustelua rahoitusnäkymistä. Mitä tulee nuorisotyöllisyyteen? Tupaukset ovat yksi asia, raha on toinen asia. Nuoret täytyy antaa mahdollisuus päästä työmarkkinoille, jonkinlaiset tulevaisuuden näkymättä. Tuota ohjelmaa tarvitaan vielä monia vuosia ennen, tämä on varmaa, Erittävästi riittävästi varaa täytyy antaa tuota ohjelmaa varten. Ja Euroopan parlamentti on tässä täysin päteviä vaatimuksia. Kollega Heis, olkaa hyvä. Eh, thank you. Kiitoksia komission jäsen puheenjohtaja myös. Varmasti on kohtuullista sanoa, että tässä on vielä merkittäviä heikkouksia jäsenvaltioiden kyvyssä valvoa ja täytäntöönpanna varojen käyttö. Usein petokset jäävät ilmoittamatta viranomaisten voimin. Viittasitte aiemmin siihen, että virhetasolla ja petoksilla on eronsa ja se on jotenkin hoidettava kuitenkin, koska siellä miljardeja menee hukkaan veronmaksajien rahoja. Jos ajatellaan säännönvastaisuudet tai petokset, jotka ehkä vievät vuosiakin ennen kuin ne selviävät, haluaisin tietää, onko täällä mitään uusia ajatuksia, jotka auttaisivat meitä pääsemään käsiksi nopeammin tähän. Ja sitten toiseksi komission jäsen, mitä aiotte tehdä komission jäsenenä sen takamiseksi, että jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat kunnossa? Haluaisitteko tiukempia seuraamuksia, kun petos on tullut esille varojen käytössä. Ja vielä toiseksi, olisiko hyödyllistä teidän mielestänne, että vanhemmissa jäsenvaltioissa, jotka ovat aiemmin käyttäneet näitä varoja ja ovat menestyneet talouksien muuttamisessa käyttää näitä varoja, eikö olisi hyödyllistä, että käytäisiin enemmän keskustelua näiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat läpi käyneet, ne jotka vielä saavat varoja omiin tarkoituksiinsa – kohentaakseen taloudellista asemansa, miten se onnistuisi. Ei se ole vain komission heiniä, vaan myös jäsenvaltion pitää käydä keskenään vuoropuhelua. Ja, Ich bin mit den kun tarkastellaan niitä tietoja, joita meillä on tämän vuoden osalta, niin niiden perustaminen halusi vahvistaa Olafia. Ja sitten tietenkin syyttäjäviraston myötä voimme saada myös ihan konkreettinenkin vastaus, kun saadaan eurooppalainen syyttäjävirasto hoitamaan eurooppalaisia asioita. Mielestäni siihen mahtuisi myös sellainen ajatus, että neuvosto ei estäisi tätä päätöstä niin, että alv-petoksetkin tulisivat sen toimivaltaan mukaan. Minä uskon, että kyllä vielä tänä vuonna sopimus saadaan aikaan. Tanska, Irlanti, yhdistynyt kuningaskunta, suhteessa Olafin, tämäkin kysymys täytyy ratkaista. Sitten vanhat jäsenvaltiot vastaan uudemmat. Minä uskon, että jokaisen jäsenvaltion on ollut mahdollisuus saada hyötyä jossain vaiheessa näistä varoista. Mutta meidän täytyy miettiä myös sisämarkkinoiden etua eikä vain omia etuja. Ajattelen samaa omaa maatani esimerkiksi, kun ajatellaan niitä euroja, joita on Puolaan mennyt esimerkiksi rakennevaroista, niin on paljon kyllä, joka sitten palaa. Ajatellaan arkkitehtuuria, teollisuutta, laitteet ja koneita, insinöörityöt ja niin edelleen. Kaikki tämä työkin palaa minun maahani tavalla tai toisella. Siksi tavallaan en hyväksy tätä ajatusta, että on nettomaksaja, nettohyötyjä. Sitä ei voida käyttää perusteena. Varmasti hyödymme kaikki tavalla tai toisella, jos heikkoja alueita myös autetaan, ja sitten sitä myötä saadaan tuo, tuo, tuloksia. Edustaja täytyy kehua teitä viimeisestä lauseestanne, joka liittyi nettomaksajiin. Minäkin tulen Saksasta. Teidän arvionne mukaan meidän pitäisi, pitäisi valmistautua tulevaisuuteen ja Saksa pitäisi saada aikaan jonkinlainen Suomesta, Suomestaan, mutta olisin puuttua erääseen toiseen seikkaan. Minun nähdäkseni olen keskustellut Brysselissä vierailijaryhmien ja kansalaisten kanssa ja lobbaaminen on erittäin tärkeä aihe. Mikäli Euroopan parlamentti pitää kynsin hampain kiinni siitä, että täytyy tietää siitä, kuka puhuu kenen kanssa ja mistä, niin kyllä komissionkin täytyy tulla tässä mukaan. Termi lobbari ei ole kovinkaan myönteinen käsite. Meillä on aina ovi auki, AY-liikkeen ihmiset, sosiaalialan järjestöt ja kirkot. Meillä on aina ovi auki kaikkien suuntaan. Pitäisikö nämä kaikki sitä määritellä lobbareiksi? Ja mikäli haluaa vaikuttaa päätökseen tekoon tai lainsäätäjiin, niin avoimuus on ainoa tapa, jolla voidaan vähentää ihmisten epäluottamusta tai epäluuloisuutta. Täällä voidaan parantaa uskoa edustajiin, joten täytyy muidenkin tietää, kenen kanssa on puhunut keskustellut. Oletteko samaa mieltä siitä, että tarkka määritelmä tarvittaisiin tähän, tässä suhteessa. Esimerkiksi luin komission perustelun siitä, että joitakin tapaamisia ei tarvitse merkitä lobbarirekisteriin tiettyihin perustein. Minun on vaikea niellä tällaisia argumentteja. Miten tällaisesta epämääräisestä käytännöstä päästäisiin eroon ja saataisiin lisää avoimuutta sen suhteen, kuka puhuu kenen kanssa ja mistä? Ja kuinka te aiotte toimia komission puolella niin, että tällaiset epämääräisyydet saadaan hälvennettyä? Frage. Uneingeschränkt ja. Ensimmäinen vastaus. Ehdottomasti kyllä. Toinen kysymys. Ehkä täytyisi määritellä paremmin se, miten lobbarirekisteriä käytetään Ehkäpä Düsseldorfissa tai Berliinissä asiasta ei ajatella samalla tavoin. Saattaisi olla asioita, jotka ovat ihan selkeitä asioita, että voisi parantaa. Ajatellaan jotain ihmistä, jonka olet tuntenut vuosia. Jonka kanssa keskustelee vaikka Lissabonin sopimuksesta – mainitsematta erityisesti mitään erityisiä asioita, pidettäisikö tuota lobbauksena tai ei. Tapaa jonkun lentokentällä, törmää johonkin ihmiseen. Minä luen lehteä lentokentällä. Kukaan ei puhu minulle, mutta, mutta jos on näkyvä, ihmiset kääntävät puoleesi ja puhuvat sinulle, missä lobbaus alkaa. olen valmis puhumaan asiasta missä tahansa muodossa poliittisissa ryhmissä, valiokunnassa. Voimme miettiä täsmentämistä. Seuraava valiokunta taatusti palaa tähän asiaan vielä. Olemme pitkään tätä jo käsitelleetkin tätä kysymystä. Minä haluaisin puhua petosten vastaisesta taistelusta. Meidän on vaikea saada selkoa tiettyjen toimijoiden toimista, maksuperusteista. Joskus on täysin mahdotonta saada tietoa. Kuinka sitten voidaan tarkastella, ovatko toimet olleet tehokkaita ja vaikuttavia? Tämä tieto olisi tarve. Ensimmäinen kysymyksen kuuluu teille. Kuinka täytyy organisoida kabinettimme niin, että pystymme seuraamaan tilannetta ja toiseksi, mitä tulee suurten rahamäärien hallinnointiin ja avoimuuteen. Voitte kantaa lupauksen siitä, että arvioinnit ja tulosten arviointi voidaan suorittaa ja että toimittakaa meidän kaikki mahdolliset tiedot. Kiitoksia etukäteen vastauksesta. Tähän toiseen kysymykseen sanoisin, että minä en näe minkälaista oikeudesta perustaa, miksi parlamentti ei voisi saada tätä tietoa. Mikäli mikäli on erittäin vahva oikeus perusta, niin, ja mikäli saadaan, niin voidaan saada aikaan tämän yhteinen lausumaan talousarvion valvontavaliokunnan minun, to, to, minun yksikköni välillä. Haluamme ottaa painopisteen osaksi petosten vastaisen taistelun. Ja me haluamme juuri tällä tavalla tällä alalla toimia. Ja tämä raportti tai kertomus, joka tulee toimittamaan tänä vuonna, tulee olemaan kertomus, johon minä paneudun ja sitten pohden lisää askeleita, joilla voitaisiin edistää asioita niin, että viran täysin mittainen avoimuus toteutuu. Ilomielin palaan tämän, tämän sen pakeille tai teidän tykönen teidän ke- kanssa keskustelemme uudestaan asiasta myöhemmissä vaiheissa. Vielä lopuksi edustaja Ajan Sender. Kiitos puheenjohtaja. Herra komission jäsen, minä tässä kuulin teidän sanovan, että talousarvoneuvotteluissa parlamentti haluaa lisää talousarviota, neuvosto antaa vähemmän, että olette siinä välissä. tuomioistu kuitenkin on sanonut tavan takaa, että yksi virheistä on nimenomaan se, että meillä on kunnian, kunnianhimoista politiikkaa, mutta ei riittävästi varoja sitä varten. Se on se ensimmäinen virhe. Siksi kuten tiedätte varsin hyvin, kun olette nykykomissiossakin mukana, että juuri nyt tässä vaaditaan teiltä ei vain parlamentilta, vaan myös jäsenvaltiolta enemmän politiikkaa, enemmän politiikkaa, enemmän kunnianhimoa, pakolaispolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, kaikkineen, mitä tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella ja unionin sisällä. Siksipä olisi asianmukaista, että jos kerran velvoite ja vastuu on tu, tehdä aloitteita ja ehdotuksia, eli komissiolla, niin jos teistä nyt tulee tämä uusi talousarvio komission jäsen, niin pitäisi pyytää enemmän talousarviota sitten. Ilman talousarviota, ilman varoja, ilman voimavaroja olisi kovin vaikeaa hyväksyä sitten tiettyä politiikkaa, jos ei ole voimavaroja, niin sitten sanotaan, että ei ole politiikkaakaan, ei ole puolustusturvallisuuspolitiikkaa, ei pakolaispolitiikkaa. Eli mistä se, sitten otetaan se raha maatalouksesta, kohesiosta, tutkimuksesta, työllisyydestä. Siksi haluaisin teidän nyt sanovan, jos saatte tämän vastuutehtävän, niin teidän pitäisi ensimmäisenä puolustaa sitä, että saadaan enemmän sen talousarviota. Emme me, vaan teidän pitäisi tätä puolustaa. Ja vaatia enemmän kaikille näillä sitoumuksilla, mitä olemme suunnitelleet parlamentissa, neuvostossa ja komissio. Kaikki ovat hyvin tärkeitä ja kiireellisiä. Puhutakaa näistä populismeista sun muusta, jotka ihan muuta vaativat. Siksi minä uskon, että teidän kyllä pitäisi olla taju, tajuta tämä, että teidän pitäisi aivan ensimmäisenä olla vaatimassa enemmän varoja ja hakea sitä sitten jostain Herr Kommissar, bitte. Komission jäsen, olkaa hyvä. Trauen Sie mir te voitte luottaa siihen, että minulla on kyllä taistelutahtoa ja rohkeutta tässä kysymyksessä. Mikäli pyrkii tekemään, tekemään ympyrästä neljän, tämä ei budjettipolitiikassa auta yhtään mihinkään. Minun kotimaassani alueet ovat mukana kuviossa ja haluavat lisää rakennerahastovaroja. Sitten kansalliset ministerit, maatalousministeri, kulttuuriministeri, tiede- ja tutkimusministeri ja muut lisäävät vielä lisää odotuksia. Odotukset 50 prosenttia suhteessa siihen, mitä voidaan saada aikaan. Ja sitten meidän täytyy saada aikaan johdonmukainen politiikka aikaan suhteeseen valtioiden ja muiden vaatimuksiin. Joissakin, jo, jotka saattaa hieman rajoitetummin. Ennen vuoden loppua pyrin ottamaan huomioon teidän odotuksenne ja aion rohkeasti tarttua tähän tehtävään ja viedä asioita eteenpäin. Affairs. Eh, Schweff, Schwefka Paljon kiitoksia, herra komission jäsen. Ja aika alkaa loppua, mutta oikeusvaliokunnasta haluaisimme sitä vain neljä lyhyttä täsmällistä kysymystä. Joten liian pitkään tämä ei mene. Brexistä ei ole paljon puhuttu, mutta Brexitin taloudelliset vaikutukset ovat ilmiselvät. Ja meillä on jonkun verran toimivaltaa tässä, koska kirjallisessa vastauksessa totesitte, että ei on valmis tarjoamaan kaiken tuen brittihenkilöstölle. Kysymykseni koskee eläkeläisiä tai niitä, jotka jäävät tulevaisuudessa eläkkeelle ja jotka tulevat Brittein saarilta. Eläke maksettaisiin EU-budjetista miten tämä onnistuisi, miten käsittelet tätä komissaarina. Joutuvatko britit maksamaan osan budjettimaksuista vai maksetaanko könttämaksu vai kantaako EU vastuun näistä kuluista? Ein äh, Pensionär, der in Großbritannien geboren ist oder jos ihminen, joka on syntynyt yhdistyneessä kuningaskunnassa tai joka on sen kansalainen, on oikeutettu eläkkeeseen, kuten kuka tahansa muukin EU-virkamies. Joku, joka on vielä työelämässä, tapauksessa me teemme kaiken, mitä voimme juridisesti tehdä sen varmistamiseksi, että, että britti virkamiehet eivät joudu epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, että yhdistynyt kuningaskunta jättää EUn. Minun niin tärkein tehtävä budjettivirassa on pitää huolta luvuista, tiedoista. Tällä hetkellä ei ole kovinkaan montaa brittiä työskentelemässä komissiossa. Se on nykytilanteessa etu, mutta meidän täytyy maksaa palkkoa vuosia, eläkkeitä myös ja myöskin lesken eläkkeitä. Tämä ei muutu siitä, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee. Meidän täytyy lasken nämä luvut yhteen ja otan huomioon ne kokonaislaskemisen huomioon joko sitten laskea tästä voitona prosenttiosuus tai sitten könttäsumma. Ja täytyy pitää huolta, että yhdistymiskuningaskunta kompensoi maksaa nuo varat ja pitää vast- kattaa vastuunsa. Kiitos komission jäsen. Olette varmasti tietoinen, että meidän toimielimemme ja minun poliittinen ryhmäni varsinkin on kovasti taistelemassa tasa-arvoisten mahdollisuuksien puolesta naisten miesten kesken. Te totesitte olevanne samaa mieltä tästä ja minä haluaisin tietää, mitä konkreettista te aiotte toteuttaa niin, että saadaan enemmän naisia johtajatehtäviin komissiossa sen sen, että odottaisivat tätä luonnollista kehittymistä. Tämän lisäksi, mitä tulee naisten mukanaoloon hallitusten elimissä, voisitteko ajatella yhteistyötä parlamentin ja komission kesken ja sitten toisaalta neuvoston kanssa, kun tämä varmasti on tärkeää teidän jäsenvaltiossannekin. Ja puolueessannekin, kun te ette halua tätä viedä eteenpäin. Mitä konkreettista te voisitte toteuttaa tämän asian tiimoilta? Ich glaube zunächst rein äh, vertrags. Minä uskon, että kun ajatellaan sopimusoikeutta, vaikka se nyt yksinomainen kysymys tässä ole, niin – meillä on jäsenvaltiossa oikeus tietynlaiseen oikeudelliseen tulkintaan myös. Mutta meillä on myös sisämarkkinat. Ja totta kai työmarkkinoilla täytyy torjua syrjintää ja se on myös osa työoikeutta. Ja siinä täytyy edistää myös naisten urakehitystä. Minä uskon, että kyllä meillä on oikeudellista toimivaltaa myös olemassa, että voidaan ryhtyä toimenpiteisiin edellyttää oikeudellisia toimia. Meillä Saksassa on jo yritysten johtokuntiin liittyvää säännöstöä, mutta ei vielä tätä täysimittaisesti ole toteutettu. Katsotaan, mitä tuleva hallitus tekee, jos se pitää tärkeänä myös toimia Euroopan unionin tasolla. Komissiossa minä haluaisin olla tässä tavallaan esimerkkinä ja mallina eri tasoilla, myös korkeimmilla tasoilla – komissiossa, kun on kyse yksikön päälliköistä muun muassa. Eli tulevina vuosina varmasti saadaan, on varmasti ihmisiä, jotka elävät eläkkeelle, meidän pitäisi hyödyntää tätä tilaisuutta, jotta voitaisiin antaa nuoremmille tilaisuus, varsinkin nuorille naisille. Nämä nuoret ovat pääosin naisia. Meidän pitäisi rohkaista heitä hakemaan näitä paikkoja sukupolven vaihto on minulle ehkä paras tilaisuus nyt, joka meillä on. Meidän täytyy antaa rohkaisua naisille niin, että hakisivat näitä johtajan paikkoja. Minä olen toki tietoinen siitä, että henkilöstösäännöstö voi ainoastaan naisvirkamiesiin kohdistuvaa syrjintää käsitellä. Minun tavoitteenani on sama, joka oli Georgievillakin. Also, uh, two very short questions. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin johdantopuheenvuorossa sanoitte, että haluatte, että EUsta tulee kiinnostava tai pysyy kiinnostavana työnantajana. Olikohan täällä jotain käytännöllistä mielessä? Miten saavutetaan tämä tavoite? Onko täällä jotain aikomuksia arvioida EU-henkilöstötilannetta maantieteellisen tasapainon näkökulmasta? Tämä on tsekkinä meppinä tärkeää minulle, mutta ehkäpä tämä tarjosi myös lisää lisäarvo EU-projektille, kun asiaa oikein mietitään? Työnantajan houkuttavuus. Sitä mitataan eri mittapuille. voidaan puhua yksityistä sektorista, kansasta työnantajasta, valtiotyönantajasta. Yksityinen sektori etsii teräviä nuoria ihmisiä, IT-asiantuntijoita ja muita. on ihmiset etsivät työpaikkaa, niin yksi asia, mikä heitä kiinnostaa, on kuinka paljon että riittääkö se perheen elantoon. Sitten asumiskulut. Kun tarkastelee Brysselin Luxemburgin elinkustannuksia huomaa, että se on kallista, niin sitten tarkastelee kouluja, koulujen lautoa, lastenhoitoa, missä määrin sitten työpaikka tarjoaa koulutusta – ylenemismahdollisuuksia, työaikoja. Neljänkymmenen tunnin työviikko on varmaan hyväksyttävä. Kasvattaminen, pidentäminen ei. Me täytyy miettiä itse työnantajana. Meidän täytyy tehdä itsestämme houkuttelevia, mutta suhteessa muihin työnantajiin. Tällä hetkellä me vielä olemme houkuttelevia. Tuon sanottua, niin jos me jäädytämme palkat vuosiksi tai pienennämme niitä, tai jos meillä on jatkuvasti tällaisia äh, työajan pidentämisiä, niin voimmeko puristaa sitruunasta viimeistä tippaisenkin jälkeen vielä – Sitten on myöskin, jos ajatellaan kansallisia työnantajavaltioita, niin jossakin tapauksissa kannustamia muuttaa Brysseliin on vähemmän kuin aikaisemmin. Meillä on alku... nämä 15 ensimmäistä liittynyt ja sen, sitä vähän myöhemmin liittyneet ja heillä on kiinni otettavaa ja sitä ymmärtää. Mahdollisuuksia on. Sillä 15 e ensimmäistä EU-maasta eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan, mikä luo mahdollisuuksia ihmisille siirtyä keskijohtoon uusista jäsenvaltioista ja pyrin edistämään sitä. Viimeisenä pitää vähintään Pascal Dury. Kiitoksia herra puheenjohtaja Röttinger. Minä kuuntelin teitä hyvin tarkkaan tässä kuulemisessa ja usein otteeseen selititte, että olette kokenut poliitikko ja teillä on monenlaista kokemusta kertynyt elämässään. Noin objektiivisesti voitaisiin miettiä hypoteesia, että te pitäisitte täysin hallitsemattomia julkisia puheenvuoroja täysin asiattomia. Mutta kun näitä oli joitakin huomioita, jotka ovat lähes rasistisia ja homofobisia, ja vain esititte pahoittelunne. Totta kai kuulin sen, mutta toisaalta teillä on henkilöstö vastuullanne ehkä. Mikä syy sitten on johtanut siihen, että halusitte tällaisia puheenvuoroja pitää? No, en tiedä, olisinko homoseksuaali tai muun kulttuurin edustaja, voisinko pelottaa tehdä työtänne teidän alaisuudessanne ilman, että nämä luonteenpiirteet olisivat minulle jotenkin haittana joskus. Röttinger voisi, eikö viisaus edellyttäisi, että vältyttäisi kaikilta vaikeuksilta, koska ei Eurooppa ole mikään vaan Württemberg, vaan vähän isompi, ja Euroopalla vaikeutensa. eikö olisi viisasta että voisi kiittää puheenjohtaja Junckeria tästä kunniasta tai sitten luopua kokonaan tästä henkilöstöosasta salkussa. Arvon jäsen, olen pahoitellut tätä ja pahoittelen edelleenkin. Toiseksi, Uskon, että viimeiset seitsemän vuotta, kun olen toiminut Euroopan tasolla, olen voinut osoittaa, että en millään tavalla ole pitänyt syrjintää politiikkani välinenä Connect-pääosastolla ja DG Digitissä kaikki voivat tämän todistaa. En usko, että kuulette mitään kielteistä, mikäli siellä kysytte ihmisiltä. Minä vetoan teihin. Teillä ei ole minkäänlaisia perusteita nyt olla huolestunut yhteistyöstä minun kanssani. Te voitte koetella minua, katsoa miten pärjään ja katsoa miten sitten syrjimättömyyden osaan otan osaksi joka päästä työtäni. Antakaa minulle mahdollisuus. Damit sind wir am Ende dieses Meinungsaus. Tähän päättyy tämä keskustelu kolmen valiokunnan voimin. Kiitämme teitä lämpimästi, arvon komission jäsen. Kiitoksia myöskin komission virkamiehille tilaisuuden järjestämisestä. Budjettivaliokunnan koordinaattorit kokoontuvat tässä salissa, tai budjettivaliokunnan koordinaattorit kokoontuvat täällä, taloussuuden valvontavaliokunta kokoontuu, tai taloussuuden valvontavaliokunnan koordinaattorit kokoontuvat neljässä kerroksessa, ja oikeustanssivaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan. Varapuheenjohtaja Georg Evant on tiettyjä lupauksia, esimerkiksi naisten tilanteen parantamiseksi johtotehtävissä. EUn budjettivarojenkin käytön yhteydessä pitäisi naisten asemaa kohentaa. Te olette nyt antanut lupauksen tässä suhteessa. Kokous päättyy tähän ja koordinaattorit pelkästään jäävät tänne nyt keskustelun asiasta. Jos sopii, haluaisin budjettivaliokunnan nimissä todeta, että koordinaattorit kokoontuvat tässä salissa. Viiden minuutin päästä aloitamme. Mutta oli ajateltu, että herra komission jäsen saisi vielä minuutin verran johtopäätösten esittämiseksi. Ich danke allen Abgeordneten für... Se kiittää kaikkia parlamentin jäseniä esityistä kysymyksistä ja arvioista. Minä otan ne vakavasti ja kunnioitan niitä suuresti. Monissa asioissa on tarpeesta käydä syvempiäkin keskustelua kaikissa kolmessa valiokunnassa ja myöskin esittelyn ja koordinaattorin kanssa olen valmis käymään syvällisempääkin keskustelua. Olen vakuuttanut siitä, että meillä on hyvin paljon yhteistä yhtymäpintaa ja että tämän vuoden ja tulevien vuosien aikana voimme viedä asioita yhdessä eteenpäin. Euroopan parlamentin myötävaikutus on erittäin tervetullutta tekemässä työssä. Kiitos herra komission jäsen. Ja näin päätämme kokouksen. Donc les coordinateurs Budge restent dans cette salle, s'il vous plaît.